Chyba możemy zaczynać. Przypominam, że jeśli ktoś może... No niin, me voimme nyt aloittaa kokouksen. Haluaisin muistuttaa teitä vielä, että tarkistatte, että teillä on äänestyskortti mukananne. Ja kertokaa sitten myöskin, mikäli näin ei ole. No niin, oikein paljon tervetuloa. Kesätauon jälkeen takaisin tänne. Me jatkamme työtämme. Haluaisin tässä myöskin toivottaa kaikki tervetulleeksi, myöskin vierailijat ja tulkit ja myöskin komission edustajat ja neuvostosta paikalle saapuneet. Nyt sitten siirrymme esityslistan pariin. Sihteeristö on ilmoittanut teille, että esityslistassa on tehty yksi muutos. Tämä koskettaa seuraavaa kohtaa, EUn mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet. Tämä esitys on siirretty huomisaamuksi kello yhdeksään. Ja tästä syystä sitten taas Stoan tutkimus, joka liittyy täsmämaatalouteen ja maanviljelyn tulevaisuuteen Euroopassa, niin tämä kyseinen kohta nyt sitten on siirretty käsiteltäväksi tänään kohdassa 11, siis on kohdaksi 11. Herra Ardos vastaa tästä. Jos ei mitään muuta kommentoitavaa tähän ole, niin esityslista hyväksytään näin. Tämä kokous myöskin menee verkkoon ja meillä ei ole tulkkausta tsekin kielen, maltaan, slovakiaan ja geelin kieleen. No sitten pöytäkirjojen hyväksyminen 12. kesäkuuta ja 19.20. kesäkuuta olivat nämä kokoukset. Mikäli näihin ei ole huomautettavaa, siirrymme käsittelemään kohtaan neljä. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018. Edustaja Jaani on tästä vastuussa. Ja kuulemme nyt mielellämme sitten hänen näkemyksensä tähän asiaan. Te muistanette varmasti, että edellisessä kokouksessa tämä lausuntoluonnos esiteltiin. Kyse on varanho- varanhoitovuodesta 2018, siis talousarviosta vuodeksi 2018. Mutta nyt haluaisin lausunnonlaatijalle tässä antaa puheenvuoron. Olkaa hyvä, valmistelija. Thank you very much, Chairman. I also welcoming everybody. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki tämän ihanan mukavan kesäloman jälkeen. Yritän puhua hyvin lyhykäisesti, niin kuin tuossa jo totesittekin. Tämä muuten loistava kesä ää, äh, ei auttanut näissä konsultoinnissa, mutta viime päivinä kaikki kollegat ovat kuitenkin osoittaneet hyvin vakavaa omistautumista tähän koko asiaan ja eritoten haluaisin kiittää Katriinaa, Mashai Bushekia erittäin avuliasta työstä, jota hän on tehnyt tässä, niin että saamme tämän lopullisen tuloksen. Itse asiassa olen sitä mieltä, että me voimme ottaa eri poliittisten ryhmien kaikki tärkeimmät kannat tähän mukaan. Ja uskon, että tuki tällä hetkellä koostuu, tai tämä koostuu viime, viimeisen puolen vuoden tärkeimmistä huomioista. Kuten äänestysluettelosta näette, se on paljon plussaa. Siellä on merkittävässä määrin niitä ja haluaisin vain, että kaikki esittelijän kantaa tässä nyt siivo, seuraisivat äänestettäessä. Kiitos. Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy do... Kiitos. Hyvä. Sitten pääsemme äänestämään. Tarkistus yksi. Edustaja Viikasilta puolesta vastaan. Hylätty tarkistus kaksi puolesta hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, hyväksytty would only fall if that was adopted, but that was not mm. adopted. So we have to do three. Mm-hmm. Okay. We, can we start? We start. <laughs> Okay, okay. Mamy przegłosować jeszcze poprawkę. E, Meidän täytyy äänestää vielä tarkistuksesta kolme. Eli kolme puolesta. Kiitos, hyväksytty. No niin, Tarkistus 6. Niin, tarkistus 6 siis, hyväksytty, kiitos. <clears throat> Kompromissi 1, koneäänestyksenä. Äänestys alkaa kompromissista 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 16 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21. Puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Kompromissista neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Herra Budalta puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49 herra Kaputolta ja Jaanilta puolesta. Kiitos, hyväksytty. 51 herra Jaarilta puolesta. Kiitos, hyväksytty. 52 Senralta puolesta vastaan. Tarkistetaan. 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30 Jaarilta ja McGinnesiltä. Puolesta kiitos. Hyväksytty. Sitten pääsemme koko lausuntoluonnos äänestykseen. Mukaan lukien nämä tarkistukset äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Okei, okay, have... okay. proszę Państwa, powtórzę głosowanie. No niin, toistetaanpa tämä äänestys vielä. Tässä mentiin hiukan liian nopeasti, eli toistamme nyt loppuäänestyksen, siis äänestyksen tästä koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa uudestaan. Ovatko kaikki ehtineet äänestää? Hyvä, äänestys päättyy. Kiitos tästä huomautuksesta. No niin, hyvä. Kohta viisi. Herra Jaani on tästäkin ollut vastuussa. Hän on valmistelija. Ehkäpä annamme hänelle tässä puheenvuoron vielä. Aha, te ette haluakaan käyttää puheenvuoroa. No niin, hyvä. Pääsemme sitten heti äänestämään. 52.37. Ja będę podawał tylko końcówki, żeby, żeby e, szybciej. Tarkistus 6237. Minä hiukan lyhennän, siis 6237. Kiitos, hyväksytty. Tarkistus 6238 puolesta. Hyväksytty. Sanon vain viimeiset kaksi lukua. 39 hyväksytty, 40 puolesta hyväksytty, 41 puolesta hyväksytty. 42 puolesta hyväksytty. 43 puolesta hyväksytty. 44 puolesta hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 45 puolesta hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta hyväksytty. E, poprawka 15 już nie jest Hyvä. Sitten tarkistus 15. Se hyväksyttiin automaattisesti tuon 12 kautta. E, tarkistus 16 vastaan hylätty. Tarkistus 6207 puolesta hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 09 puolesta hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 16 puolesta hylätty Hyväksytty. 11 puolesta. Hyväksytty. 06 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 08. Hyväksytty. Tarkistus 14. Takkulalta puolesta vastaan. Hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 47 esittelijätä puolesta hyväksytty. Tarkistus 6210 ja 6213 ovat identtiset, eli niistä äänestetään yhdessä puolesta hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 48 puolesta hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tarkistamme. 25 kyseessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ka- kahden äänen ero. Kyllä tämä kannatti tarkistaa. 42 puolesta vastaan. Hylätty. 50 puolesta hyväksytty. Äänest... 51 puolesta vastaan hyväksytty. 52 puolesta hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta hyväksytty. 55 hyväksytty. 56 puolesta hyväksytty. Tarkistus 6200. Edustaja Jaanilta ja Bogovicilta puolesta hyväksytty. Tarkistus 6203 puolesta vastaan. Tarkistetaan 6203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta aika niukasti. Ja oli hyvä tarkistaa. 6204 puolesta hyväksytty. okay, poprawka pana posła Denano. Sitten tarkistus 05 puolesta vastaan. Hylätty. Mutta tarkistetaan tämä kuitenkin. Äänestys alkaa 05 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 57 valmistelijalta puolesta hyväksytty. Tarkistus 6202 puolesta hyväksytty. Tarkistus 58 esit- puolesta hyväksytty. 59 valmistelijoita puolesta hyväksytty. 60 puolesta hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta hyväksytty. 63 puolesta hyväksytty. 64 puolesta hyväksytty. 65 puolesta hyväksytty. 66 puolesta hyväksytty. Nolla yksi puolesta hyväksytty. Kuusi kaksi Okei, okay. ominnoin poprawkę 67. Vai niin, yksi jäi näköjään välistä, eli tuo 67 puolesta hyväksytty. Sitten 6219 puolesta vastaan hylätty. Äänestys päättyy nyt tästä kohdasta. Ja pääsemme sitten kohtaan kuusi. Kiitoksia tästä nopeasta äänestyksestä ja kiitokset myöskin valmistelijalle näistä lausunnoista. Haluavatko varjoesittelijät tai esittelijä, valmistelija vielä käyttää puheenvuoron? Uh, maybe. Okay. Thank, you very, yeah. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Ehkä symbolisesti sanoisin, että tämä ei tule onnistumaan. Kiitos. Dziękujemy. do Dostosowanie niektórych... Hyvä, selvä. Kiitoksia. Sitten kohta kuusi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan. Valmistelija on Daniel Buda. Ja jurissa tästä vastaa edustaja Jair. No ehkäpä edustaja Buda haluaa tässä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Pan poseł Buda e, nie, e, e, nie, nie zabiera głosu. Aha, ette siis haluakaan puhua. No niin. Hyvä. Pääsemme sitten äänestämään. Ehdotan, että äänestämme nyt yhtenä ryhmänä aina tuonne tarkistukseen. ...197 asti. Eli voisin äänestää siis yhtenä ryhmänä näistä tarkistuksista aina 197 asti. Täällä on muun muassa Kaputon esittämiä tarkistuksia. Suurin osa on häneltä. No niin, äänestys alkaa tästä ensimmäisestä ryhmästä, ensimmäisestä blokista. Äänestys päättyy. Hylätty. Pääsemme sitten näihin muihin tarkistuksiin. Tarkistus seitsemän. Edustaja Erdosilta puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus seitsemän kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 91 ja 92 ovat identtiset puolesta Kiitos. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan. Hylätty. 149 ja 150 ovat identtiset puolesta. Hyväksytty. 151 ja 152 ovat identtiset puolesta. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan. Hylätty. Ja 158 puolesta vastaan hylätty. 159 puolesta vastaan hylätty. 160 puolesta vastaan hylätty. 161 ja 162 ovat identtiset puolesta, anteeksi, hyväksytty. 164 ja 165 ovat identtiset, hyväksytty. 166 puolesta vastaan hylätty. 168 puolesta vastaan hylätty. 167 puolesta vastaan hylätty. 169 puolesta vastaan hylätty. 1, 171 ovat identtiset puolesta hyväksytty. 178 puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta vastaan hylätty. 181 puolesta vastaan hylätty. Satakahdeksankymmentäkaksi ja 183 ovat identtiset puolesta hyväksytty. 191 puolesta vastaan hylätty. 192 puolesta vastaan hylätty. 193 puolesta vastaan hylätty. 194 puolesta vastaan hylätty. 195 ja 166 ovat identtiset puolesta hyväksytty. 198 siitä ei äänestetä. 199 siitäkään ei äänestetä. 200 puolesta vastaan hylätty. 201 puolesta vastaan, hylätty. 203 puolesta, vastaan, hylätty. Kaksi esittelijätä puolesta, vastaan. Tarkistetaan kakkonen. Tämä todennäköisesti hyväksytään, mutta tarkistan kuitenkin. Äänestys päättyy. No tosiaan. No tässä nyt vasemmalla puolella oli hiukan viivettä, eikä sitä nyt nähnyt niin hyvin. No tästä syystä halusin tämän tarkistaa, mutta siis kyllä tämä nyt oli siis hyväksytty. Tarkistus kolme, hyväksytty. Tarkistus neljä, hyväksytty. 202 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Siis toinen osa hylättiin. Tarkistus 5 ja 204 ovat identtiset puolesta hyväksytty. 205 ja 206 ovat identtiset puolesta hyväksytty. Ja sitten vielä tarkistus 6 edustaja Erdoselta puolesta hyväksytty. Sitten pääsemme loppuäänestykseen koko lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Zamykam Äänestys päättyy.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 laatiessani lainsäädäntökysymykset ja toisaalta se, miten Euroopan parlamentin roolia voidaan vahvistaa näiden delegoitujen säädösten hyväksymisen osalta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tämä oli tärkeää, mitä te totesitte, varsinkin kun ajatellaan rooli, parlamentin roolia. No niin, äänestykset ovat on nyt saatu päätökseen, joten voimme siirtyä sitten näihin sisältökysymyksiin kohta seitsemän. Suositus neuvotteluvaltuutuksesta EUn Australian kanssa käymiin kauppaneuvotteluihin. Valmistelija on herra Eric Andrieu. Tämä on tärkeä lausunto, sillä mehän tiedämme Australian tilanteen maailman markkinoilla. Ja on tärkeää tarkistaa, millaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan maatalouteen, jotta meidän äänemme ja meidän kantamme, meidän tilanteemme otetaan huomioon. Ja ja tästä syystä meidän täytyy nyt nämä keskustelut saattaa päätökseen. Inta on tässä vastuuvaliokuntana ja tämähän tietysti menee sitten myöskin täysistuntoon. Tarkistuksia. voi tehdä AT4AM-järjestelmän kautta. Siis ei. Siis tässä tapauksessa se ei onnistu sihteeristö kertoo jäsenille, miten näitä tarkistuksia voi sitten esittää Wordin kautta. Joten pyydän, että tarkistukset lähetetään sihteeristölle syyskuun ensimmäiseen päivään kello 11 mennessä. Edustaja Andrieu ei ole tänään läsnä, joten emme nyt voi pyytää häntä henkilökohtaisesti esittämään omia näkemyksiään. Ja on pyydetty, että edustaja Denano nyt sitten Mm, käyttäisi puheenvuoron hänen asemestaan. Ja jos sallitte, niin antaisin puheenvuoron nyt teille. Edustaja Denano, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti tässä äh, kollega ei voinut olla paikalla. Ja minä luen tämän jo kirjoitetun lausunnon tästä. Tässä sanotaan, että maanviljely on tämän hankkeen oleellisen osa. Meillä on paljon erilaisia maanviljelytuotteita, eritoten vientiä varten. Tässä ollaan Taimaan ja Brasilian jälkeen kolmanneksi tärkein sokerin tuottaja. Tuotantolosuhteet ovat erittäin hyvät. Samalla meillä on myös naudanliha tuotantoa 60 prosenttia siitä menee vientiin. Australiahan on äh, äh, maataloustuotteiden vientimaa ja osallisena äh, tärkeissä järjestöissä. Ja Australia tällä hetkellä hyödyntää jo suuressa määrin sille määrättyjä kiintiöitä. Ja se on tehnyt työtä myös tässä, jotta päästäisiin eroon näistä Euroopan tullimaksuista. Tässä kun tehdään kaupallinen sopimus, Australia hyötyy enemmän kuin Euroopan unioni, se saa 500 miljoonaa kuluttajaa versus 23 miljoonaa Australiassa. Neuvottelut on avattu ja minä to- ennen tätä toivoisin, että tässä oltaisiin hieman varovaisia näin agrivaliokunnan nimissä sanon tämän. Tämän tyyppisessä sopimuksessa maanviljelyksellä on tärkeä osuus ja EUn ei jälleen kerran pidä käyttää maanviljelyä vaihtorahana tässä, jotta saataisiin paremmin vietyä teollisuustuotteitamme. Ajatellen eri sektoreita, viljaa, sokeria, nauta ja niin edelleen, näitä kaikkia täytyy ehdottomasti pitää herkkinä alueena, ottaen huomioon Australian kanssa suunnitellun sopimuksen herkkyys erityissokerit ja lihavienti. No Euroopan unionin täytyy todellakin pitää kiinni kaikista sitoumuksista. Tässä todella pyytäisi, että valiokunta jokaista sektoria käsiteltäisiin ja ottaisi huomioon ne seikat, jotka ovat jo tulleet esille muissa sopimuksissa ja Euroopan unionin neuvottelujen pitäisi ottaa huomioon myös Brexitin vaikutus eritoten ajatellen, että yhteisömarkkinat pienenevät ja ajatellen, että niitä kiintiöitä voidaan Australialle antaa. Meidän ei pidä ajatella pelkästään tariffeja, vaan Euroopan unionin täytyy myös miettiä muita seikkoja, kuten esimerkiksi terveyteen liittyviä teknisiä seikkoja ja ottaa huomioon erilaiset erilaiset erityismarkkina-alueet tässä. Kiitoksia. Dziękujemy. Otwieram dyskusję. No niin, voimme käynnistää sitten keskustelun tästä aiheesta. Edustaja Miller. Puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Minä tässä esitän Takkulan nimissä nyt hänen kantansa. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän kirjoitti muutaman asian esille. Eurooppa tarvitsee kattavan, tasapainoisen vapaakauppasopimuksen Australian kanssa, jotta Euroopan maatalouden herkät alueet, kuten esimerkiksi naudanliha, lampaanliha, sektorit otetaan huomioon, niitä kunnioitetaan ja sopimusten täytyy antaa sekä eurooppalaisille että australialaisille viljelijöille mahdollisuuksia. Australian täytyy Euroopan täytyy edistää Euroopan tärkeyttä maailmanmarkkinoilla ja me tässä haluamme neuvotella suuren maataloustuottajan kanssa ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy sen kilpailukykyyn vastata ja täytyy tehdä se myös tiettäväksi eurooppalaisille viljelijöille. Esittelijän linjaus tässä on ehkä hiukan liian kriittinen meidän mielestämme. Me tulemme myöskin esittämään tarkistuksia tähän se, että Australian viljelymarkkinat olisivat, aina, olisivat vain uhka meille, se on ehkä hiukan liioittelua. Tunnen maan hyvin ja tiedän kyllä, kun ajatellaan ilmastonmuutosta, kuivuutta, mitä siellä esiintyy sillä mantereella. Siellä on alueita, joissa tuotetaan hyvin, mutta on myöskin paljon muita alueita. Meidän täytyy tässä selkeästi olla EUn maatalousmarkkinoiden puolella. Se on hyvin vaativa sellainen ja meidän täytyy todellakin katsoa, missä me vaatimuksemme esitämme me. Totta kai, kun ajatellaan näitä herkkiä sektoreita, niin näemme kyllä neuvottelumahdollisuuden niiden osalta ja meidän täytyy myöskin suojautua, mutta kuitenkin suhtaudumme myönteisesti tähän kauppasopimukseen. Se ei ole ainoastaan mahdollisuus eurooppalaiselle taloudelle, vaan myöskin maataloudelle tässä tarjoutuu suuria mahdollisuuksia. Jos me toimimme tässä huolellisesti, niin uskon, että voimme hyväksyä Australian samanarvoisena neuvottelukumppanina ja myöskin ryhtyä toimintaan sen kanssa. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Nicholson. Indeed, Chairman. First... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olen valmistelijana uuden sellainen osalta ja puhun seuraavassa osassa, joten puhun nyt, tai pyydän nyt anteeksi, jos nyt joudun toistamaan itseäni hiukan, koska katson, että kattava sopimus EUn ja Australian välillä voi tarjota paljon mahdollisuuksia, jos saamme aikaan tasapainoisen sopimuksen. Arkaluontoiset alat EUn puolella täytyy ottaa huomioon, niitä tulee suojella myönnytykset maatalouden alla vapakauppasopimuksessa, joista on jo sovittu, niin ne täytyy ottaa huomioon. Ja komission pitäisi laatia seuraa kunnollinen arvio siitä, mitä eurooppalaiset tuottajat voivat voittaa tai hävitä tässä sopimuksessa EUn ja Australian välillä. Ja ymmärrän kyllä, että komissio teetti tutkimuksen siitä, millaisia vaikutuksia ja kuinka paljon lisäruokaa Euroopassa voitaisiin kuluttaa rahoittaa kauppasopimusten kautta. En ole kyllä kuullut tai lukenut tästä raportista mistään, eli jos komission edustajat ovat paikalla, niin voinko kuulla heiltä, missä tämä raportti on, mitä siihen on otettu mukaan, ja ennen kuin solmitaan lisää näitä kauppasopimuksia, en minä niitä vastusta, mutta minusta tuntuu, että meidän täytyy kunnolla tietää, mihin tämä komission ehdotus sitten tähtää. Ja täytyy myöskin muistaa, että meillä on mahdollisuuksia EUn puolella tässä sopimuksessa, jos tasapaino on oikein, niin Australiassa on 24 miljoonan kuluttajan markkinat ja meillä on jo voimakkaat kauppasuhteet eri aloilla. 2016 Australian ja EUn välinen maatalouskauppa oli viiden miljardin arvoinen. Mutta minä kyseenalaistan kuten kohdan seitsemän, joka liittyy Brexittiin. No mehän tiedämme, että Brexit aiheuttaa haasteita sekä Britannialle että EUlle, myöskin maatalouden kannalta. Mutta Britannia on vielä jäsen ja en haluaisi kertoa muille jäsenvaltioille, mitä pitäisi tehdä. Jos Brexitia käytetään tekosyynä ja halutaan vetäytyä pois tästä kaupasta, niin se nyt ei ole oikea vastaus. Kiitos. Edustaja Łazon. du texte. Kiitoksia puheenjohtaja paitsi kohdat kahdeksan, ne eivät suhteudu myönteisesti EU- ja Australian väliseen kauppasopimukseen. Kun otetaan huomioon nyt maataloussektorin suuri herkkyys, niin jos kaikki tämä menee läpi, niin tämä olisi katastrofaalista. Ja Australia on, kuten tiedämme, toiseksi suurin naudanlihan viejä Brasilian jälkeen. Ja Lampaanlihan osalta myös se on merkittävä viejä ja meidän täytyy ottaa niin lampaan kuin naudanlihakin pois tästä mahdollisesta sopimuksesta, jättää sen, sille, sen ulkopuolelle, niin kuin kohdassa viisi sanotaan. Ja Parasta olisi tässä antaa jokaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuus itse neuvotella oma sopimusta Australian kanssa, eikä pitäisi tällaista itsemurhapolitiikkaa todellakaan seurata. Fjellner. Pan Thank you very much. Edustaja Fjellner. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä kokouksessa olen seurannut tätä asiaa ja ajattelin, että olisi hyvä nyt kuunnella tätä keskustelua suoraan täällä, koska mehän laadimme tähän sitten lausunnon. Ja nyt kun käymme läpi näitä tekstejä, niin mehän tiedämme, että se ei aina heijastele kaikkia näkemyksiä ja kantoja, joten ajattelen, että tähän olisi hyvä nyt palata. Ja hyvin toimivat ja avoimet maatalousmarkkinat globaalisti ovat tietysti tärkeitä. Täytyy muistaa, että EU on maataloustuotteiden suurin globaali viejä. Mutta se ei tarkoita, etteikö tämä olisi monimutkaista – Naudanliha tuli esiin monissa puheenvuoroissa ja se on tietysti arkaluontoinen tuote. Näihin asioihin liittyy arkaluontoisia kysymyksiä. Ja täytyy kuitenkin muistaa tällä hetkellä, että naudanlihan tuonti Australiasta on 20 000 tonnia ja sitä kulutetaan kuitenkin 8 000 miljoonaa tonnia. Eli kyse on tällä hetkellä vielä 0,3 prosenttia. Eli tämä taso on hyvin alhainen Australian osalta. Mutta haluaisin kuulla hiukan tässä lopputekstissä ajatuksia siitä, millaisia eri etuja EUnkin puolella on, kun ajatellaan kauppaa Australian kanssa. Ja yksi selkeä esimerkki on tietysti juusto. Tällä hetkellä sitä viedään 150 150 miljoonan, 150 miljoonan euron edestä ja siellä tuodaan vain yhden miljoonan euron edestä, siis juustoja. Ja varmaan tällä on nyt asiantuntemusta, jotta voitaisiin ottaa esiin muita samantyyppisiä aloja ja arkaluontoisia kysymyksiä, joita todellakin pitää miettiä. Esimerkiksi itseäni kiinnostaa esimerkiksi viinin vienti. Ja Australian viinimarkkinat ovat aika huonot tällä hetkellä, koska mehän tuomme tällä hetkellä viiniä enemmän Australiasta. 446 miljoonaa on tunnin arvo, mutta pienin arvo on vain 188 miljoonaa euroa. Ja kyse on siis viinistä. Ja miten tämä nyt voi olla, koska mehän tiedämme, että eurooppalainen viini on globaalisti tunnustettu maailman parhaaksi. Ja jos sitten raputtaa hiukan pintaa, niin sitten nähdään, että eurooppalaisen viinan korkeat tullit Australiassa ja hyvin syrjivä verojärjestelmä eurooppalaisia viinejä vastaan. Ja olen aika valma, varma, että on muitakin aloja, joihin täytyy nyt paneutua. Ja toivottavasti voitte puoleltanne sitten käsitellä tätä asiaa valiokunnassanne, koska olen varma, että viime kädessä tärkeintä on se, että lausunto heijastelee todellisuutta ja EUn viljelijöiden etuja. Eikä tästä saa tulla mikään rutiiniprotektionistinen teksti, jollaista kukaan ei viime kädessä halua. Kiitos. Tak to dobre stwierdzenie, żeby opinia... Kiitoksia. Tämä oli hyvin mielenkiintoista, mitä totesitte. Nimittäin se, että lausunto todellakin heijastelee todellisuutta, nimittäin eurooppalaisten maanviljelijöiden etuja. Ja tästähän nyt on kyse tässä. Me haluamme saada tietynlaista vaikutusvaltaa, suojella tiettyjä arvoja ja suuruusluokkia, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi myöskin hiukan katsoa sitä, että tässä neuvotellaan kahden osapuolen kanssa ja että kaikki tasapainottuu. Meidän täytyy katsoa kokonaisvaikutusta, mikä tällä on. Haluaisin kiittää teitä ensinnäkin siitä, että olette paikalla täällä, että tulitte Intasta, Intavaliokunnasta tänne ja että myöskin olette täällä meidän valiokunnassamme nyt paikalla, jotta tätä asiaa voidaan käsitellä hiukan syvemmin. Kysehän on eurooppalaisen maatalouden mallista ja totta kai me katsomme myöskin tuotannon suuruusluokkaa ja sen luonnetta ja myöskin miten pitkälle tässä teollistuminen on edennyt ja myöskin vaikutukset ja kilpailukyky ovat kyseessä. Paljon kiitoksia. Edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Je vais repartir de la conclusion de M. Fjellner et je lui dirai... Minä lähden liikkeelle herra Fjellnerin johtopäätöksistä. Meidän täytyy välttää tässä eri termien sekoittamista. Protektionismi on tietysti jotain sellaista, mitä täytyy välttää. Protektionismi voi olla myös tällainen myönteinen asia, joka saattaa jonkun avainsektorin uudelleen tehdä suosituksi. Tietysti tällaisessa kauppasopimuksessa on tärkeä maatalousosio. Oli kysymys sitten Kanadan tai Kanadan kanssa tehtävästä sopimuksesta tai SETA-sopimuksesta tai Merkosuurin Uuden-Seelannin tai Australian kanssa tehdystä sopimuksesta. Nämä ovat viisi tärkeää joiden osalta. Maatalous on meidän osaltamme hyvin herkkä. Se, että me olemme näiden kaikkien joukossa kenties se, joka kaikista vähiten suojelee omia tuottajiaan kaikilla sektoreilla. Me haluamme vapauttaa markkinat nyt, me olemme maailmanmarkkinahintojen uhreja, säätelyä puretaan tässä markkinoiden osalta, joten tuottajamme on, ovat aina vain kovemman kilpailun ö, ikään alla. Ajatellaan nyt vaikka Australia. No meidän täytyy ilmastosopimusten pohjalta lopettaa australialaisen nauralihan tuominen tänne ja meidän täytyy suosia omia alueitamme. Tämä on seikka, joka popula- jota täytyy tehdä suositummaksi. Sitä täytyy painottaa vahvasti, ikään kuin protektionismina. Nämä seikat, joita korostetaan tässä, ne ovat niitä, jotka, joissa meidän maataloutemme ovat, on vaarassa. Eh, Intavaliokuntaa ja komissiota täytyy, niillä täytyy painottaa se, että maanviljelyksen, maatalouden täytyy olla ensimmäisenä neuvottelulukuna eikä viimeisenä, niin ettei se jää kaiken muun politiikan uhreksi. Ja lopuksi vielä pari sanaa Brexitistä. Brexit on äärimmäisen hankala aihe, ei pidä unohtaa. Minä en tunne niin Australian tilannetta, paremmin tunnen uuden sellainen. Mutta kun äh, britit 73 neuvottelivat äh, sopimuksesta Euroopan unionin liittymiseksi, niin ne saivat erityiskohtelun ajatellen äh, Commonwealth-maiden markkinoita. Onko nämä aikanaan saavutetut edut tässä neuvotteluissa, onko, ovatko ne seikkoja, jotka täytyy nyt ottaa huomioon? Ja vielä kun yhdistynyt kuningaskunta poistuu joukostamme. Minä vain ehdotan, että tällaistakin asiaa mietittäisiin. Kiitos. No niin, edustaja Tarabella. Hän tässä otti hyvin tärkeän asian esille. Neuvotteluissa on hyvin monimutkaisia, hankaliakin kysymyksiä, varsinkin maatalouden osalta. Ja neuvottelujen lopuksi sitten saadaan jokin vaikutus ja sitten esitetään argumentti, että nyt olemme saavuttaneet näin ja näin paljon. Mikä tilanne on nyt sitten maatalouden osalta tässä sopimuksen lopussa, ja tämähän tietysti vaikuttaa hyvin paljon tähän aiheeseen. Komissaari Manderson todellakin otti suuria edistysaskeleita, mutta maatalouden kustannuksella myös. Ja niin kuin tässä nyt oikein sanottiinkin, niin kyse on todellisuudesta – ja eurooppalaisesta maataloudesta tässä todellisuudessa. No, protektionismi, kysymys, emme nyt halua sitä tässä käsitellä. Me haluamme tietysti puhua todellisuudesta äh, tässä aivan oikein termeen. Edustaja Senra seuraava. Obrigada, presidente. Eu vou fazer... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun näistä molemmista aiheista, Australiasta ja Uudesta Seelannasta. Ensinnäkin haluaisin sanoa että tämän tyyppisten neuvottelujen hyödyt ovat aina yksipuolisia. Ne ovat aina, ne hyödyttävät suuria viejämaita ja aina heikentävät pieniä ja keskisuuria viljelyksiä tai tuotantolaitoksia, jotka tässä jäävät kaikkien jalkoihin. Näin ollen pienet ja keskisuuret tuottajat eivät voita yhtään mitään tämän tyyppisillä sopimuksilla. Pienet ja keskisuuret paikalliset yritykset eivät tässä ole voittajien joukossa. Työpaikkoja menetetään ja tämä myös heikentää maaseudun ympäristön tilannetta. Nämä ovat seikkoja, jotka kielteisesti vaikuttavat myös ilmastonmuutokseen. Me puhumme säännönmukaisesti ilmastonmuutosongelmasta. Me paljon kiinnitämme siihen huomiota, mutta loppujen lopuksi sitten kuitenkin seuraamme sellaista politiikkaa ja se viemme eteenpäin sellaisia sopimuksia, jotka omalta osaltaan lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä, kun ympäri maailmaa viedään tuotteita, joita ei tarvitsisi viedä. Tämä voitaisiin kaikki lähialueelta hoitaa. Tämän lisäksi tämä on aivan valtaisaa tuhlausta ja kaikista näistä syistä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi lopettaa tällaisten sopimusten solmiminen. Kiitos. Pan poseł Hausling. Kiitoksia edustaja Hoisling. Niin, hyvät naiset ja herrat, kuulin tänään hyvin paljon mahdollisuuksista, joita tämä sopimus tuo tullessaan maataloudelle Kukaan ei ole vielä konkreettisesti maininnut sitä, ja kollega, jos nyt olette sitä mieltä, että viiniä täytyy lähettää Euroopasta Australialle, niin voin vain ihmetellä ikään kuin naudanlihaa lähetettäisiin Irlannista Australiaan. Tämä on epärealistista. Eurooppalaisella maataloudella ei ole tässä sopimuksessa mitään mahdollisuuksia. Tämä täytyy nyt tässä todeta. Totta kai voi vapaakaupasta puhua, mutta Vastustan sitä, että puhutaan jokaisesta sopimuksesta erikseen ja tietyt sektorit otetaan pois. Mercosur, Australia, Uusi-Seelanti eh, ovat alueita, joita täytyy käsitellä yhteisesti. Ja eurooppalainen maanviljely on tietysti suuri häviäjä näiden sopimusten kohdalla, koska meillä ei ole mitään kilpailumahdollisuuksia näiden maiden kanssa, ja joka sitten väittää, että Euroopan maataloudella olisi mahdollisuuksia, niin se todellakin hämää tässä eurooppalaisia viljelijöitä. No, mitä tämä tarkoittaa? Me viemme toiselle puolelle maailmaa sellaisia tuotteita, joita meillä on kummallakin puolella. Ilmastopoliittisesti tämä on täysin järjetöntä. Se täytyy kyllä todeta. Kauppaa kaupan takia. Mutta siis kun ajatellaan ilmastoa, niin se on täysin järjetöntä. Olen samaa mieltä lausunnossa. Monista kohdista tätä voisi hiukan tiukentaa vielä, mutta en ymmärrä tätä viimeistä kohtaa, missä Andrio sanoi, että no kaiken kaikkiaan on hyvä, jos me käymme kauppaa. Sitten pitäisi johdonmukaisesti todeta, että tässä ei ole järkeä, että ei, ei pitäisi jatkaa samalla tyylillä siinä mielessä, että SETAN ja TTIPin virheistä ei ole opittu mitään, vaan että jatketaan samaan malliin, ja tätä minä en voi ymmärtää. Kiitos. Pani poseł Aguilera. Edustaja Aguilera. Gracias, presidente. Kiitoksia. Haluaisin nyt todeta, kuinka vähän kapasiteettia tässä valiokunnassa on, kun ajatellaan kauppasopimuksia. Olen puhunut tästä monta kertaa, koska täytyy muistaa, että ne, jotka pystyvät muuttamaan jotain tai hyväksymään jotain, niin se on sisämarkkinavaliokunta, eikä missään tapauksessa maatalousvaliokunta. Tästä on puhuttu jo paljon, meillä on monia sopimuksia, ja ne vaikuttavat useimmiten maatalouteen, mutta kuitenkaan meillä ei ole mitään sananvaltaa tai mahdollisuuksia vaikuttaa, ellei me sitten ole sisämarkkinavaliokunnassa myöskin jäseniä. Tämä on epätasa-arvoista valiokunnallemme. Ameloin tätä toistaa, koska jossain vaiheessa jonkun täytyy antaa enemmän valtuuksia tälle valiokunnalle silloin, kun käsitellään kauppasopimuksia, joissa kyseessä on monien alojen tulevaisuussuhteen maatalouden tulevaisuus Euroopassa. Eli voisimme ehkä toimia tässä yhteistyössä enemmän sisämarkkinavaliokunnan kanssa. Ja sitten Australia-sopimuksesta. Meidän täytyy nyt korostaa vaikutusten arviointia. En tiedä, onko sellainen nyt teetetty tällä alalla – Australiassa tietysti on paljon potentiaalia, kun ajatellaan naudanlihaa ja lampaanlihaa. Ja kuten kollegat totesivat, niin kuten Andriokin totesi, niin nämä ovat arkaluontoisia aloja, samoin kuin sokeri ja muut tuotteet. Ja sitten Inta kollega mainitsi viinin. No, me myymme hyvin vähän viiniä Euroopasta Australiaan, se on lähes mahdotonta. Ja Hoisling sanoi tästä sopimuksesta jotain, mutta se on mahdotonta, eli myydä australialaiselle viiniä. Siellä on protektionistinen järjestelmä viinialalla. He tulevat tänne alhaisilla hinnoilla ja kilpailevat Euroopan markkinoilla. Eli tässä nyt on vääristymä, koska niiden hinnat ovat paljon alaisemmat kuin eurooppalaisten viinien. Eli meillä ei ole mitään mahdollisuuksia tässä. Ja haluaisin nyt kuulla komission edustajalta, onko tehty vaikutusten arviointi. Se olisi tärkeää. Ja näin meillä on sitten selkeä kanta. Haluamme solmia näitä kauppasopimuksia. Malmström hän nyt vie niitä eteenpäin. Ja myöskin Tarabella ja pari muuta kollegaa viittasi tähän, eli protektionismiin. Meidän täytyy olla valppaina sen suhteen. Minä en halua protektionismia. Tällä hetkellä protektionismi, jota Trump hyödyntää Yhdysvalloissa, se johtaa siihen, että esimerkiksi Yhdysvaltoihin ei voida nyt myydä oliiveja. Ja tämä liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan, Trumpin hallinto on käyttänyt tätä verukkeena, jotta voidaan estää eurooppalaisten olivien vienti Yhdysvaltoihin. Tämä liittyy nuoriin viljelijöihin, vihertämiseen ja muihin kysymyksiin. Ja jos 15. syyskuuta tästä ei saada aikaan sopimusta Yhdysvaltojen kongressissa, niin silloin Yhdysvallat kyseenalaistaa EUn maatalouspolitiikan nuoret viljelijät, vihertäminen – Tämä on alkanut nyt sitten oliveista, mutta se voi levitä muillekin aloille. Kaikki, jotka ovat ykköspilarissa. Tämä on Trumpin protektionismia ja minä en tue tällaista politiikkaa eikä tällaista toimintatapaa. Euroopassa myöskin poliittisista syistä me suojelemme arkaluontoisia aloja ja emme halua, että myydään naudanlihaa esimerkiksi sinne asti. Mutta protektionismi ei koskaan ole hyvä ajatus, koska se aiheuttaa enemmän tuhoa yhteiskunnalle kuin aiheuttaa etuja. Kiitos. Rzadko robię tyle komentarzy, ale tym razem muszę. Po pierwsze... No niin, minulla on tässä muutama asia, jonka haluan ottaa esille. Meidän täytyy osallistua keskusteluun, koska meillä on täällä Intan edustaja. Tämä ei ole mitenkään suljettu keskustelu, joten meidän täytyy tämäkin ottaa huomioon. Ja totta kai meidän täytyy myöskin muistaa poliittisten ryhmien päätökset valiokuntien puheenjohtajakokous tekee päätöksen siitä, kuka on vastuussa mistäkin. Nämä ovat perustavanlaatuisia kysymyksiä, joihin meidän täytyy keskittyä. Ja sanon usein kopa Kosekan kollegoille, että meidän täytyy käsitellä näitä eri asioita, jotka liittyvät maatalouteen. Tiedämme, että INTA-valiokunta on vastuussa tietyistä kysymyksistä. Ja tässä on ajatuksena saada ja myöskin välittää tietoa niin, että parlamentin jäsenet ovat tietoisempia siitä, mitä tapahtuu, niin että voimme sitten järjestää työmme ja myöskin yhdessä muiden jäsenten kanssa, niin että meillä on selkeä näkemys ilmiön laajuudesta. Edustaja Dess. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen seurannut keskustelua hyvin kiinnostuneena ja kaikki, jotka tuntevat minut, niin tietävät, että en vastusta kauppasopimuksia. Ja haluan tähän protektionismiin, mutta meidän täytyy kahdenvälisten sopimusten kohdalla pitää huoli, että kaikkia ei sovita Euroopan maatalouden kustannuksella. Uusi-Seelanti ja Australia ovat tärkeitä maatalous tuotteiden tuottajia. Minä jotakin lukuja tässä hain 2010-2016 vuosina 24 prosenttia Uudessa Seelannissa maidon tuotanto kasvoi ja Euroopassa vain 12 prosenttia. Mutta sitten Täällä on myöskin tilasto, että 2008-2016 vuosina voin vienti Uudesta Seelannista Eurooppaan kasvoi ainoastaan viidellä prosentilla ja Kiinaan sitten taas viidellä sadalla prosentilla ja tämä on tietysti ymmärrettävää. Kiina on lähempänä Uutta-Seelantia kuin me. No minä olen huolissani tästä eräs Uuden-Seelannin maidon tuottajan monopolista. 95 prosenttia Uuden-Seelannin maidosta on yhden maidon tuottajan käsissä, joten se on hyvin vahva verrattuna Eurooppaan, koska koska kymmenellä suurimmalla maidontuottajalla Euroopassa on ainoastaan 36 prosenttia käsissään. Tässä on suuri ero. No sitten mitä tulee yritysten kokoon, Uudessa Seelannissa viljelysten koko on noin 24 lehmää ja Euroopassa 36. Ja sitten kun tiedetään, että Uudessa Seelannissa voidaan koko vuoden läpi viljellä, niin me emme ole kilpailukykyisiä tässä. No, nämä viljelijät eivät saa mitään valtion tukea, mutta komissio tai parlamentti tai Euroopan neuvosto ei myöskään kiusaa viljelijöitä Uudessa Seelannissa niin kuin meillä. Haluaisin vain muistuttaa komissaarin päätöksestä, että että tiettyjä kasvinsuojeluaineita ei voida käyttää, kun ajatellaan kaikkia tilaisuuksia, joita viljelijät ovat järjestäneet. Olen kuullut, miten järkyttyneitä he ovat tässä, mutta tässä nyt on kyllä katsominen myöskin peiliin. Kun tällaisia kauppasopimuksia solmitaan, kollega Fjellner, minä olin itse kymmenen vuotta Intassa, niin täytyy pitää huoli siitä, että pidetään kiinni rajallisista tonneista. Me emme voi sataprosenttisesti suojautua, mutta täytyy kuitenkin pitää kiinni tonneista, joista täytyy huolehtia, että niistä pidetään kiinni. No, sitten kun tällaiset äh, säätiöt äh, osuuskunnat myyvät juustoa Australian, niin se ei ollut sitten kuitenkaan mahdollista. Nämäkin maat jo pyrkivät suojautumaan ja haluaisin vielä puuttua siihen, mitä kollega Aguilera sanoi. Totaalinen protektionismi ei vie meitä eteenpäin, vaan se myöskin aiheuttaisi tuhansien työpaikojen menetyksen. Ja kun ajatellaan Greenpeacea ja muita ympäristöjärjestöjä ja presidentti Trumpia, niin kyllä todellakin on tärkeää, että meillä on tästä selkeä näkemys. Toivon, että sopimuksesta tulee järkevä ja niin, että siitä ei päätetä eurooppalaisten viljelyiden kustannuksella. Neutral. Ich bin jetzt ganz überrascht, on nyt yllättävää, että tässä nyt ei haluttaisi enää tue, tukea enää viljelijöitä tulevaisuudessa eikä ole mitään valvontaa. Eli tämä on nyt aika mielenkiintoinen kanta, mutta nyt haluaisin todeta, että kun puhutaan aiheesta, niin silloin meidän täytyy keskustella mielekkäästi. Ja mielekkyys liittyy siihen, että meillä on mielekkäitä tuotteita, joita on kahdella mantereilla, joiden kanssa käydään kauppaa. Ja nämähän ovat hyvin kaukana toisistaan, kauempana kuin mitkään muut. Eli tämä mielekkyys on nyt tässä vähän kyseenalaistettu, koska tulevaisuudessakin, ja tämäkin täytyy aina pitää mielessä, myöskin tulevaisuudessa meidän täytyy varmistaa se, että tätä kauppaa voidaan jatkaa. Ehkä tähän vielä päästään, mutta haluaisin nyt tietää, miksi pitäisi viedä naudanlihaa alueelta toiselle. Ja sitten kollegoille sanoi kun puhuttiin juustosta ja kun ajatellaan, kuinka hienoa on, jos voisimme viedä enemmän juustoa, niin tiedätkö kollegat, että meidän täytyy ensinnäkin katsoa, että tässä käytetään Brasiliaan soijaa ja siellä tuhotaan luontoa. Ja sitten tätä tuodaan meille ja sitten lehmät syövät tätä ja viedään sitten juusto Australiaan. Eli onko Intessä nyt puhuttu tästä, että tämä kaikki paska jää sitten Eurooppaan ja että meillä on ongelmia tässä tuotannossa. Saksassa on esimerkiksi pohjavesiongelmia. Ja onko näistä asioista puhuttu sisämarkkinavaliokunnassa vai ajatellaanko siellä vain, että asia on ihan kunnossa? Ja meidän täytyy nyt sen katsoa, mikä tilanne on, eli mitä jää jäljelle jos puhutaan liiallisesti, en puhu tavallisesta tuotannosta, vaan jos on liiallista tuotantoa. Eli meillä on tässä ongelmia. Esimerkiksi eläinten hyvinvointistandardeja ei välttämättä aina noudateta, ja tähän liittyy tietysti myöskin ympäristö- ja ilmastonmuutos. Eli haluaisin nyt palata vielä tähän mielekkyyteen. Eli tehdään asioita vain siksi, että niitä voidaan tehdä, niin se ei tarkoita, että olisi mielekästä. Ja meidän sukupolvemme on eri tilanteessa kuin vanhempamme, eli meidän täytyy katsoa välillä, että me voisimme tämän tehdä, mutta emme tee, koska se ei ole mielekästä. Ja meidän täytyy siis tätä nyt miettiä tämän sopimuksen osalta, kun ajatellaan maatalouskysymyksiä Australian tai Uuden-Seelannin osalta. Pan Des, very shortly. Edustaja Des lyhyesti. Niin puheenjohtaja, minä haluaisin tässä vastata tähän syytöksen Vastustan sitä, että viljelijät saavat, saavat näitä valtion tukia ja se ei ole kyllä todellakaan reilua, että minulla nyt syytetään tällaisesta. Se on suorastaan pahan suopaa. Ja Niin, en nyt tästä asiasta puhu mitään, mutta meidän täytyy nyt pysyä realisteina. Ja edeltäjä puhui ihan kuin minun niin kun ajatellaan, jos puhutaan nyt tuotteista, jotka, joita tuotetaan ihan täälläkin ja joita sitten tuodaan toiselta puolelta maailmaa. Eli Intakollega sanoi, ettei meillä ole mitenkään huono kauppatase. Esimerkiksi Euroopasta viedään viiniä Australiaan toisinpäin. Ja vaikka nyt poistamme kaikki esteen ja viiniä voidaan myydä ihan mihin tahansa, niin täytyy muistaa, että Australiassa on hiukan vähemmän kuluttajia kuin täällä Euroopassa, eli ei tähän koskaan saada tasapainoa. Eli nyt täytyy todellakin miettiä, mitä me tuotamme ja mikä on järkevää, myöskin kun ajatellaan johdonmukaista ilmastopolitiikkaa ja ilmastonmuutospolitiikkaa. Ja Maria vielä totesi ihan selkeästi ja monet muutkin kollegat. Eli hiukan näistä tonnimääristä vielä. Komissio on todennut, että kun ajatellaan Australia ja Etelä-Amerikkaa, jos katsomme näitä kauppasopimuksia, jos ne toteutuvat, niin jos katsotaan naudanlihamarkkinoita ja avataan nämä markkinat, niin silloin Euroopan markkinoille voi tulla 356 000 tonnia tulla lisää naudanlihaa. Lisää, lihaa. Meillä on jo liikaa tätä, ja miksi sitä haluttaisiin nyt parisataa tuhatta tonnia vielä lisää? Esittelijä Andrieu on tässä laatinut hyvän lausunnon, ja hän viittasi näihin ongelmiin. Ja nyt sitten meidän tehtävämme on yhdessä ja vastuullisesti löytää ratkaisuja, ja usein sanotaan, että nämä ongelmia, ja sitten lopuksi sanotaan, no, kauppa jatkuu kuitenkin. Eli nyt täytyy muistaa ilmastonmuutos, energiaongelmat tulevaisuudessa ja maatalous. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Mielestäni eurooppalaiset kuluttajat kärsivät huonosta laadusta ja valinnasta. Ja tästä voi olla paljon hyötyä eurooppalaisille kuluttajille – jos on vielä enemmän alueita maailmassa, jotka ovat mukana tässä. Kiitos. Tak, ale o tej jakości żywności konsumentom musimy mówić. Niin, mutta elintarvikkeiden laatu ja kun ajatellaan kuluttua, niin tässä on kyse myöskin tie, kuluttajille tiedottamisesta. Te varmastikin muistatte, kun kyse oli pilantuneesta lihasta niin parlamenttihan otti tähänkin asiaan kantaa. Ja tämä me lähti sitten ulos myöskin muihin maihin, joten tässä täytyy myöskin ajatella kuluttajia tässä politiikassa. No totta kai kauppa koskettaa kumpaakin osapuolta aina. No niin, seuraavaksi edustaja Flanagan. Oh, Kiitoksia puheenjohtaja. Erityisen, erityisen mielenkiintoinen tämä asia on. Ja kun emme pysty kontrolloimaan näitä kauppasopimuksia, niin meillä on kuitenkin velvollisuus suojella alueitamme ja kaikista heikommassa asemassa olevia niistä eritoteen, koska nämä sopimuksethan vain kerännyttävät erilaisia ongelmia yhteen. Ajatellen jo tehtyjä sopimuksia ja niitä, joita on tulossa tässä – niin kyllähän nämä aiheuttavat suuria ongelmia kaikista herkimmille alueille. Ja pomyłka, panu głos, dam panu głos na zakończenie. Jeszcze... Niin, te saatte lopuksi vielä puheenvuoron. Sitten kun muut ovat käyttäneet puheenvuoron, edustaja Flanagan, niin anteeksi, anteeksi. Niin, kiitos. Minä olin vain kohtelias, mies halusi puhua. No yksi asia, joka todellakin nyt tässä täysistunnossa käy selville ilmastonmuutokseen, on se, että äh, aina kun me puhumme tästä, niin äh, siitä ollaan hyvin iloisia. Sitten palaamme valiokuntiin, ja kun nyt olen kuunnellut äh, tämän kauppasopimuksen asioista, niin me unohdamme nämä ilmastokysymykset. En kyllä näe, mitä me voimme tehdä molemmat, koska oikea ja vasen käsi tässä tekevät täysin eri asioita. Olen sanonut tämän satoja kertoja, monet ovat tämän toistaneet. Me, mutta teemme kuitenkin jotakin ilmastonmuutoksen ja sitten ö, laitamme naudanlihaa laivoihin ja toiselle puolelle maailmaa ja kaikki on loistavasti. Tämä on johtopäätös, vaikka tämä nyt ei liity mitenkään todellisuuteen, mutta näin me kuitenkin teemme. No yksi hyödyistä on tässä kilpailun lisääntyminen. No, kilpailu ilmeisesti liittyy innovaatioihin ja johtaa sitten parannuksiin tietyssä mielessä. No ehkäpä sitten esimerkiksi voidaan parantaa lypsykoneita ja niin poispäin. Mutta kilpailua ei voi rajattomasti tuottaa. Sitä voidaan tuottaa vain tiettyyn hintakattoon asti, kunnes sitten taas pyritään halventamaan hintoja ja sitten tuottajat eivät saa mitään. Joten tässä kohtaa meillä on aika paljon innovaatiota. Ja nyt innovaatio liittyy siihen, että miten eurooppalaiset ja australialaiset viljelijät voivat elää ei mistään. Ja sitten suuret yritykset taas tienaavat ihan hirvittävästi. Tämä on se, missä me valitettavasti olemme. Olen kuullut paljon puhetta ilmastonmuutoksesta, josta puhutaan, ja sitten tehdään täysin eri asioita. Ja olen kuullut puhetta ja huolenaiheita ihmisten mielenterveydestä. Tästä puhutaan Irlannista jo useita vuosia, tiedän, koska kuuntelen hyvin paljon BBCtä. Ja nyt tästä puhutaan hyvin paljon Iso-Britanniassa ja ilmeisesti me olemme tekemässä jotakin ja me puhumme näistä ongelmistamme. No sen jälkeen, kun nyt on puhuttu ja keskusteltu naapurin kanssa siitä, miten ei voi tienata, koska kilpailu äh, johtaa siihen, että ihmiset tekevät itsemurhia. Ja on tehty päätelmää, että edelleen tässä voidaan pysyä hengissä. Ja tämä on strategia mielenterveyskysymyksiä, että asioista puhutaan. No ehkä meidän pitäisi katsoa, miksi näitä mielenterveysongelmia on. Ehkäpä me tarvitsemme resursseja eikä pitäisi tehdä järjettömästi asioita, koska ihmiset haluavat elämän laatua ja haluavat saada jotakin tuottamilleen tuotteille. Ja täällä ei kuitenkaan tähän puututa, vaan tämä johtaa lisääntyneisiin kuolemiin ja itsemurhiin, niin kuin Independent-lehti Australiassa esimerkiksi on kertonut. Ja me kuulemme tästä entistä enemmän tässä äh, no, tämän, voi, tämän puolesta äänestää, jos haluaa, mutta tämä aiheuttaa kuitenkin ihmisille ongelmia. Elämä on elämistä varten, eikä ainoastaan äh, tällaista varten. Me olemme ihmisiä. Tom van den Kantelev. Dank u wel, meneer de voorzitter. Normaal gezien... Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän piti aloittaa tämä keskustelu, mutta olen nyt sitten seurannut tätä mielenkiintoista keskustelua, joka osoittaa, että kannat ovat aika erilaisia. Jos nyt on yksi yhteinen tekijä, niin on selvää, että me haluamme kiinnittää huomiota maatalouteen ja vapakauppasopimuksiin, eikä niitä tule aliarvioida. No sitten Andrion teksti, se osoittaa, että enkelin Australian pitäisi olla maataloustuotteiden osalta vientialue. Ja meidän täytyy sitten kiinnittää huomiota näihin asioihin. Tämä ehkä pitää paikkansa, mutta meidän täytyy myöskin hiukan korjata pari asiaa tässä. Meillä on velvollisuus myöskin korostaa näitä asioita vakapusopimuksessa. Maataloustuotteet Australian ovat 10 prosenttia ja tässä on ylijäämää. Ja kun katsotaan alakohtaisesti asioita, niin meidän täytyy monipuolistaa tätä vientiä. Jos katsotaan näitä lukuja, niin Australiassa ostetaan laatutuotteita, esimerkiksi pastaa, naudanlihaa, juustoa, oliviöljyä. Ja meidän täytyy todellakin tehdä älykästä työtä tässä ja meidän täytyy ottaa huomioon, kuten Aguilera sanoi, niin me tarvitsemme vaikutusten arvioinnin ja meidän täytyy katsoa, mitä me haluamme ja meidän täytyy sitten katsoa, mitä täytyy muuttaa. Ja sitten kohta puhun vielä tästä uudesta Seelannista. No niin. Jos varjoesittelijät puhuvat ensimmäiseksi, niin hyvä näin, mutta jos he haluavat käyttää puheenvuoron vasta myöhemmässä vaiheessa – on hiukan hankalaa antaa heille tämä etu. Siis jos pyytäisivät puheenvuoron heti aluksi, niin sitten voisimme myöskin voittaa tämän tässä järjestyksessä. Seuraavaksi edustaja McGuinness. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on paljon jo puhuttukin. Meidän pitäisi muistaa, mistä tässä mietinnössä nyt on kysymys. Tässä oletakseni halutaan antaa maatalouden näkökulma tähän kauppasopimukseen. Ei tässä äänestetä sopimuksen puolesta tai sitä vastaan. Tässä kontekstissa käsiteltävänämme on nyt agrivaliokunnan varoitus ja huolenaiheet lausunnonlaatijan muotoilemana. Tässä on huolenaiheita ja mielestäni kohta kolme ja kohta neljä, ne liittyvät herkkiin tuotteisiin. Nämä täytyy ottaa huomioon, mutta tähän on varmasti myös mahdollisuutta ja kollega Fjellner on täällä korostakseen juuri tätä osaa keskustelussa. Sitten ilmastonmuutos ja ympäristö kysymykset. Oma näkemykseni on sitä, että nämä ovat seikkoja, jotka globaalisti tulevat rajoittamaan maataloutta. Säädämmepä lakia tästä tai emme. Nämä ovat vain faktoja, jotka vaikuttavat tähän ja niillä kaikilla on oma vaikutuksensa kauppasopimuksiin. Haluaisin kuulla komission näkemyksen kohtaan seitsemän koska oman ymmärtämykseni mukaan, kun ajatellaan kauppasopimuksia, niistä keskustelemista tai mahdollista, mahdollisia keskusteluja tulevaisuudessa, niin yhä puhutaan eh, siitä, että neuvotteluissa on EUn 28 jäsenvaltiota, koska Brexitia ei ole vielä tapahtunut. Ja kovin vähän nyt huolehditaan siitä, mitä tapahtuu Brexitin jälkeen sopimuksille. En ole varma, onko komissio vielä siinä asemassa, että se voisi tätä va- va- millä tavalla se valottaa Maatalouden näkökulmasta me olemme ilmaiset omia huoliamme. Merkosuurin osalta olemme tarkastelleet Australian ja Uutta-Seelantia. Näidenkin osalta on kilpailukysymyksiä, mutta en ole itse asiassa kauppasopimuksia vastaan. Olen sen maininnut täällä, mutta agrivaliokunnana meidän täytyy ottaa huomioon nämä herkät tuotteet ja varmistaa se, että komissio lähtee neuvotteluihin tietää ja tuntien nämä huolenaiheet, ottaen ne huomioon niin, että se ei toimi sillä tavalla, että tässä yhteen, yhteinen maataloutemme kärsii maatalous, jota säädellään YMPllä, joten tässä toivotaan, että komissio ottaa huomioon tämän lausunnon esiin tuomat seikat. Kiitos. Kiitoksia. Meidän, meillähän on yhteistä maatalouspolitiikkaa kaikkialla EU:ssa. Ja kummallakin puolella täytyy nyt katsoa, onko meillä samantyyppistä maatalouspolitiikkaa. EUn ulkopuolella on tietysti erilaisia tilanteita ja se nyt on yksi tärkeimpiä ongelmia, jotka täytyy hoitaa neuvotteluissa. Sitten Agnew. Thank you. I was... Kiitoksia. Eilen joku soitti minulle Australian suurlähetystöstä, mutta en ehtinyt puhumaan kovin kauan, mutta he lähettivät minulle asiakirjan. Ja tässä on nyt kaksi keskustelua. Toinen liittyy Australiaan ja toinen Uuteen-Seelantiin. Ja kuten muutkin ovat sanoneet, niin he puhuivat vain kerran, se koskee kumpaakin. Australialaiset eivät pitäneet sitten tästä alkuosan asenteesta. Eli uuden selain osalta puhuttiin kunnianhimoisesta ja kattavasta vapakauppasopimuksesta, mutta sitten Australian osalta tässä oli erilaista kielenkäyttöä. Eli meillä on erittäin kilpailukykyinen alue maataloustuotteiden osalta, eli tässä oltiin vähän puolustuskannalla. No nyt olen kuullut vastauksen tähän tänä aamuna parit täällä ovat puhuneet siitä, että pitäisi myydä Australian eurooppalaista viiniä, mutta että se ei ole yhtä helppoa kuin luulisin. Ja ilmeisesti kyse on muista kuin tulliesteistä. Ja puhuin sitten Australian edustajan kanssa ja kysyn tästä. Ja jos haluatte tulla mukaan toimistoon, niin saatte tulla. Mutta ehkä voisimme sitten kuulla tarkemmin siitä, miksi on tällaista syrjintää Australian osalta, mutta ei Uuden-Seelannin osalta. Ja sitten kun on uudet kauppasuhteet näiden maiden kanssa, niin täytyy miettiä sitten Brexitin vaikutuksia, jotka ovat merkittäviä. Hyvin paljon siitä, mitä Uusi-Seelanti lähettää EU-hun, niin menee Britanniaan noin kolmannes muistaakseni. Ja heillä on tiettyjä kiintiöitä käytössään, eli heidän tarvitse maksaa tietystä kiintiöstä tariffeja, ja he eivät ole edes käyttäneet kaikkia näitä kiintiöitä, koska kakkosasioissa myös heille valtavat markkinat. Eli tässä nyt ei ole niin paljon pelättävää kuin ehkä jotkut luulevat. Eli Euroopan markkinat hiukan taantuvat, kun taas Kaakkois-Aasian markkinat laajenevat voimakkaasti. Ja nyt täytyy muistaa, että Uuden-Seelannin ja Australian viljeet ovat hyvin pitkälti perheviljelijöitä. Ne eivät ole mitään valtavia yrityksiä tai tehdasmaisia, vaan siellä on viljelijöitä, jotka eivät saa mitään tukea hallitukselta. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että EUn viljelijät ovat joutuneet maksamaan enemmän lainsäädännöstä johtuen. Esimerkiksi sähköiset identifiointi vinjettijärjestelmät lampaiden osalta. Se on pakollista täällä ja se on aika kallista. Ja tämä ei ole pakollista Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, mutta sitä lihaa voidaan kuitenkin lähettää tänne. Ja sitten on nitraattialueita. Tällaisia varmaan ei ole Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, mutta meidän kykymme hallinnoida maatiloja parhaalla mahdollisella tavalla on nyt rajoitettu näistä syistä. Ja sitten esimerkiksi eläinten hautausmenettelyt. Aikaisemmin näitä kuolleita eläimiä voitiin haudata ja nyt ne täytyy sitten viedä poltettavaksi. Ja sitten toiset puhuvat planeetan puolustamisesta. No, olisi kyllä helpompi haudata ne kuin polttaa. Ja sitten esimerkiksi hampaisiin liittyvät kysymykset, eli sitten kuin nämä hampaat tulevat suuhun, niin eläimen arvo muuttuu. Mutta Australiassa ja Uudessa tilanne on eri. Ja sitten on puhuttu näistä etäisyyksistä. No, tehän voitte mennä supermarkettiin EU-ssa ja sanoa, että tuetteko eurooppalaisia tuottajia, koska tilanne on tämä. Ja jos ette, niin sitten me mainitsemme nimenne. Eli näin pitäisi toimia. Ja jäljitettävyys on nyt tietysti tärkeää, ja eurooppalaiset ja brittituotteet haluavat jäljitettävyyttä. Me voimme varmistaa sen. Se on hyvin vaikea sitten toteuttaa Australian ja uuden sellainen osalta. Niin, minä en rajoita puheaikainen, mutta pyytäisin, että itse ehkä hiukan puhuisitte lyhyemmin. Edustaja Gas. Senor president. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä lähden mukaan sellaisiin keskusteluihin, joissa joskus puuttuu logiikkaa ja ne ovat vain keskenään ristiriittaisia. Mutta me varmaan kaikki olemme kutakuinkin yhtä mieltä siitä, että maatalous ei voi olla koskaan vaihtorahana kauppasopimusneuvotteluissa. Näin ollen ennen kuin hyväksymme tätä, niin meidän täytyy analysoida hyvin kaikki ne vaikutukset, joita tällaisella sopimuksella voi olla esimerkiksi viljan tai maito- tai naudanlihasektorilla, niin kuin esittelen valmistelijakohdassa neljä tuokin esille. Yhtä lailla on tärkeää taata tehokas suojelu maantieteellisille alkuperämerkinnöille. Tänä päivänä tämä on erittäin relevantti seikka eri tuottajille – meidän täytyy heidän positiivista eroansa korostaa, ajatellen vaikka kilpailua amerikkalaisten kanssa. Meidän tuotteidemme alkuperä, kuten esimerkiksi viinin tai sitrushedelmien tai manteleiden alkuperässä, se merkitsee aina tällaista erinomaisuusaspektia. Tämän vuoksi maantieteellinen alkuperämerkintä on sellainen seikka, joka täytyisi varmistaa ennen mitään sopimuksen allekirjoittamista. Näin ollen meidän täytyisi tässä seurata Euroopan unionin markkinoiden avaamislinjalla. Mehän olemme sitä intensifioineet Euroopan unionissa, kun ajatellaan eri tuotteita. Jotkut hinnat ovat, ovat olleet todella heikossa jamassa nyt ja tilanne voi vielä pahentuakin tiettyjen tuotteiden osalta ajatellen Brexittiä ja sen tapahtumista. Rinnakkain tämän kanssa meidän täytyy myös viedä eteenpäin tukitoimia ajatellen joidenkin tuotteiden vetämistä pois markkinoilta. Minä esimerkiksi esitin heinäkuussa ehdotuksen komissiolle eurooppalaisen hedelmien päivän määräämisestä – me tulemme tässä nyt tekemään joitakin tarkistuksia vielä, jotta voisimme hieman rikastuttaa tätä tekstiä. E, Kiitos puheenjohtaja. Vapakauppasopimukset ovat tärkeitä, sillä ne tarkoittavat uusia markkinoita maataloustuotteillemme. Jos ne tuovat lisäarvoa, niin sitten niissä on järkeä mutta ne luovat myöskin pelkoja herkille sektoreille ja tästä syystä meidän pitäisi tässä edetä hyvin varovaisesti. Me olemme kuulleet muilta kollegoilta heidän huolenaiheistaan ja olemme myöskin todenneet, että huolimatta näistä kommenteista, joita täällä kuulemme, vapaakauppasopimuksista päätetään – ja vastustustamme ei oteta huomioon. Euroopan parlamentin roolin pitäisi olla hyvin paljon vahvempi neuvotteluissa. Me olemme suoraan valitut Euroopan kansalaisten edustajat ja meidän täytyy todella ottaa heidän huolenaiheensa esille. Mitä tulee alkuperämerkintöihin? Missään kolmansien maiden kanssa solmituissa sopimuksissa tai niissä, joista parhaillaan neuvotellaan, niin missään näistä emme näe näitä tuotteita, joissa olisi maantieteellinen alkuperämerkintä. Joten kysyisinkin teiltä, puheenjohtaja, että tiedustelisitte, miten nämä luettelot laaditaan. Kroatia on ollut nyt jäsen neljän vuoden ajan ja vähintäänkin viisi vapaakauppasopimusta on saatu neuvoteltua tuona aikana, eikä mitään näistä tuotteista ole tuolle luetteloon saatu, ja tämä on mielestäni hyvin ö, syrjivää. Kiitos edustaja Dantin. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Fenneriä johdonmukaisuudesta Mehän tiedämme, että hän haluaa avata Euroopan markkinat kaikille, jotta eurooppalaiset tuotteet voisivat myöskin levitä kaikkialle maailmaan. Mutta maataloustuotteet eivät ole ihan samanlaisia kuin teollisuustuotteet. Osittain tuotantoa voidaan siirtää, osittain ei. Ja osittain niitä voidaan korvata, osittain ei. Eli tietyillä alueilla, jos jostain tuotannosta luovutaan, niin sitten meillä ei ole mahdollisuuksia korvata sitä. Tämä koskee lähinnä alueita, joilla kasvavien tietynlaisia kasveja ja sitten esimerkiksi lihantuotannossa. Jos näillä alueilla on voimakasta kilpailua ja vapautetaan markkinoita, niin silloin tällaiset alueet sitten kuolevat ja meillä ei ole varaa siihen, että kokonaiset alueet häviävät Euroopasta No Australia, ja tämä koskee myös Uutta-Seelantia, ne ovat kaksi maata, jotka kuuluvat maailman rikkaimpiin. Ja olisi hyvä, että meillä olisi kauppasopimukset tiettyjen teollisuustuotteiden ja palveluiden osalta. No sitten maatalouden osalta kilpailutilanne ei ole mitenkään samanlainen, kun ajatellaan Eurooppaa. Jos ajatellaan vaikka tuonnin rakennet, viennin rakennetta ja luontoa Euroopassa tai sitten Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Näissä kahdessa maassa on aina ollut erityissuhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ja nyt kun valmistaudutaan Brexittiin, niin meidän pitäisi nyt saada aikaan sopimus näiden maiden kanssa, vaikka Britannia sitten ehkä myöhemmin solmii uudet sopimukset näiden kansanyhteisön maiden kanssa, ja sitten Eurooppa menettää tärkeät markkinat. Esimerkiksi lihan osalta Iso-Britannia tuo lähes 2 miljoonaa tonnia lihaa, 700 miljoonaa tulee Iranista. Jos meillä on sitten uudet sopimukset ja Britannia tekee sopimuksen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa – niin mitä me sitten teemme me ja nämä kaksi miljoonaa tonnia, joita tällä hetkellä tuodaan. Eli nämä neuvottelut ja myöskin Mercosur-neuvottelut maataloustuotteiden osalta, niin ne pitäisi nyt jäädyttää niin kauan kuin emme tiedä, mitä tavoitteita Britannialla on, sen jälkeen kun se on eronnut EU-sta ja näiden kauppasopimusten osalta. Jos se tekee kauppasopimuksia ja pitää kiinni näistä sopimuksistaan, niin sitten voidaan tehdä näitä sopimuksia Mercosurin, Australian ja uuden kanssa. Jos taas ei, niin silloin meillä pitää olla uusi strategia. Eli en nyt sulje tätä ovea, mutta meidän pitää olla valppaina, jotta pystymme suojelemaan maataloutta alasta riippumatta, koska eli ehkä tuot, tuotteiden, kuten juustan viinien osalta, on uusia mahdollisuuksia, mutta täytyy muistaa, että erityisesti Australiassa eurooppalaiset ja ranskalaiset tuotteet nimenomaan ovat kehittäneet viiniä näillä alueilla. Ja siellä on sitten lähituotantoa, jota sitten viedään esimerkiksi Kiinan markkinoille. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä on hyvin paljon asioita jo sanottu, Haluaisin ainoastaan todeta vielä, että on hyvä uutinen, että maatalousvaliokunta, että sitä kuullaan ja että se otetaan entistä enemmän mukaan näihin keskusteluihin kahdenvälisistä sopimuksista, kauppasopimuksista. Meidän täytyy olla tässä vahva kanta ja, ja Inta on toiminut tässä hyvin paljon liberaalimmin ja, ja nyt sitten kun teemme työtä Intan kanssa, niin haluamme välittää myöskin vahvan viestin Euroopan komissiolle. Mitä tulee tähän Australian sopimukseen, haluaisin kiittää kollega Andriötä hänen tekemästään työstä. Hänen ehdotukset menevät hyvään suuntaan katsoin näitä kaikkia ehdotuksia. Ja kun ajatellaan näitä herkkiä, kuten naudanlihaa ja lampanlihaa, niin tässä täytyy pyytää, että ne poistetaan neuvotteluista, koska tässä ainoa sopimuksen kiinnostuksen kohde on se, että halutaan suojella viljelyä, aivan niin kuin Kanadankin sopimuksen kanssa kävi. Teraz pan poseł, pan... Kiitos. Sitten pääjohtaja Clark Euroopan komissiosta saa puheenvuoron. Ja sitten valmistelija vielä, olkaa hyvä. Well, thank, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on tärkeää, että tämä valiokunta antaa oman kantansa näihin kahteen sopimukseen, joten me todella tutkimme tätä ja me Olemme iloisia herra Andriosen lausunnon näkökulmaan. Olisi varmaan hyödyllistä, jos lausunto lausunnossa oltaisiin tietoisia siitä, että tässä tiettyjä Hyötyjä tulee Australian sopimuksen osalta myös EU-maataloussektorille. Tämä ei ole täysin yksipuolista. Tämä on Uuden-Seelannin lausunnossa jo tunnustettu. On aivan totta, että Australia on paljon suurempi markkina kuin Kanada tässä, mutta olen yhtä mieltä kuitenkin siitä, miten täällä on varovaisuutta jo ilmaistu maataloussektorin herkkien tuotteiden osalta Australia-sopimuksen yhteydessä. Olemme kyllä varmasti yhtä mieltä valmistelijan kanssa tästä perusviestistä, jota monet muutkin ovat täällä, täällä tuoneet esille. Meidän täytyy turvata hyvin herkät sektorit, naudanliha, lampanliha, maitosektori, viljat ja myös sokeri. Nämä ovat kaikki Australiassa hyvin kilpailukykyisiä. Sitten uuden sellainen suhteen tässä on erilaisia tapoja suojella herkkiä sektoreita ja tuotteita, ei pelkästään täyden ulosjätön kautta, vaan erilaisilla äh, tulimaksujärjestelmillä ja pitemmillä siirtymäajoilla ja niin edelleen. Ei olisi realistista ajatella, että Australian kauppasopimuksessa täydellinen sopimuksen ulkopuolelle jättö olisi ainut mahdollisuus, niin kuin uusi selonti lausunto sanoikin, tässä on erilaisia välineitä, joilla voidaan näitä sektoreita suojella. Komissio on tietysti yhtä mieltä lausunnon kanssa myös siitä, että meidän täytyy ottaa huomioon kumulatiivinen vaikutus joka Erikitillä on näissä sopimuksissa, oli se Australian tai Uuden-Seelannin kanssa. Komissio todella tulee toimimaan tällä tavalla ja varmastikin neuvoston mandaatti syksyllä tulee tätä heijastelemaan yhtä lailla. Muutama seikka vielä vastauksena esitettyihin kysymyksiin. Kohtaan seitsemän Brexitin osalta komissio ei ole vielä saattanut loppuun näkemyksiään siitä, millä tavalla otetaan huomioon nämä kauppasopimukset, jotka astuvat voimaan Brexitin tapahduttua. Mutta ajatuksen suunta on samansuuntainen kuin herra Andrieksen mietinnössäkin, eli meidän täytyy ottaa huomioon tavalla tai toisella se, että yhdistyneen kuningaskunnan EU-sta eroamisen jälkeen joillakin sektoreilla, sokeri, lammas, nauta, sektoreilla, nämä sektorit tulevat olemaan pienempiä. Sitten lopuksi monet puhujat ovat tuoneet esille huolia kestävyydestä maataloustuotannon osalta, samoin ympäristöstä, EUn korkeista tuotantokustannuksista verrattuna kilpailijoihimme – ja mielestäni olisi erittäin hyödyllistä ja mielenkiintoista, jos voitaisiin sopia osana tästä lausunnosta se, että tämä sopimus, niin kuin kaikki sopimus, sopimukset, niiden pitäisi luoda kannustimia kestävälle maataloustuotannolle, joka on myös ympäristön kannalta kestävää ja jonka laatustandardit ovat korkeita niin edelleen. Näin meillä on hieman vipuvoimaa tässä auttaa myös kumppaneitamme saavuttamaan erittäin korkeat standardit. Ja toivonkin, niin, että jotkut niistä huolenaiheista ja ajatuksista, jotka on näiden asioiden osalta täällä salissa tuotu esillä, voitaisiin todellakin nähdä sitten myös tässä lopullisessa tekstissä. Kiitos. Nie miał pan dyrektor ograniczonego czasu, no ale myślę, że będą jeszcze pytania w części... No niin, Onko vielä kysymyksiä? Seuraavaksi valmistelija sitten. Effectivement, le débat Niin tämä keskustelu oli mielenkiintoista. Ja oli hienoa nähdä, että valtaosa kollegoista on lukenut tämän Andion tekstin keskeiset kohdat. Emme vastusta kauppasopimuksia, mutta meidän täytyy kuitenkin suojella alueitamme ja maataloustuotantoamme tietyillä arkaluontoisilla aloilla. Kuten monet kollegat sanoivat, niin ongelmat liittyvät siihen, että näitä sopimuksia on niin paljon. On Mercosur, SETA, pian tuon Australia, Uusi-Seelanti ja sitten vielä Saharan eteläpuolinen Afrikka ja niin edelleen ja sitten vielä lähi ja muut alueet. Eli tämä määrä tuottaa hiukan ongelmia. Ja nyt tarvitaan vaikutusten arviointia. Monet kollegat ovat tätä peräänkuuluttaneet ja komission tulisi toimittaa meille vaikutusten arviointi maataloustuotannosta toisella aloilla, erityisesti naudan ja lihan, naudan ja lampanlihan. meidän pitäisi vertailla näitä tietoja ja meidän pitää tietää, millaisia vaikutuksia tällä on yhteiskuntaan, ympäristöön, alueisiin ja talouteen. Eli tämä on minun johtopäätökseni. Eli me tarvitsemme enemmän tietoa näiden sopimusten vaikutuksista, jotta pystyisimme tekemään tiettyjä päätöksiä. Ja meidän täytyy muistaa nämä kysymykset. Me emme voi sallia sitä, että näitä kauppasopimuksia tehdään ilman, että maatalousasiat otetaan huomioon. Kiitos. Kiitos. Voimme varmasti nyt päättää tämän kohdan käsittelyn. Tämä oli hyvin runsas keskustelu, mitään aikarajoituksiakaan ei ollut. Ja pääsemme nyt sitten seuraavaan kohtaan joka on hyvin samankaltainen aiheeltaan. Kyse on neuvotteluvaltuutuksesta EUn ja uuden Seelannin kanssa käymiin kauppaneuvotteluihin. Valmistelija on edustaja Nicholson. Ja muistuttaisin teitä siitä, että tarkistusten jättäminen jättämisen määräaika, niin kuin tuossa edellisessäkin kohdassa, on syyskuun ensimmäinen kello 11 aamupäivällä. 25. syyskuuta tekstistä todennäköisesti äänestetään ja Inta kokoontuu sitten lokakuussa. Täysistunnosta emme tiedä vielä, milloin se sitten siellä käsitellään. Mutta edustaja Nicholson on valmistelija periaate on samankaltainen kuin tuossa edellisessä kohdassa. Tarkistuksista vielä sen niin, siis menettely on samankaltainen tarkistusten osalta ja nyt odotamme jo kiinnostuneena Nicholsonin näkemyksiä. Uusi-Seelantihan on tietyssä mielessä samankaltainen kuin Australia. Ja kuulemme nyt teidän näkemyksiänne tähän asiaan liittyen. Olkaa. Mm, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On varmastikin oikeudenmukaista sanoa, että aikaisempi keskustelu ja tämä ovat hyvin samankaltaiset. Mutta ensinnäkin haluan sanoa, no herra Fjellner lähti, mutta on hienoa, että hän tuli paikalle Intasta tänä aamuna kuuntelemaan, että mitä me halusimme sanoa näistä aiheista. Mutta kollegat eivät ehkä tiedä, herra Andrio ja minä, meillä oli ainoastaan vajaa viikko aikaa valmistella nämä lausunnot. Ja koordinaattoreina me emme konsultoineet ryhmiämme. Meidän piti vain ryhtyä töihin. Niin olen pahoillani, että herra Fjellner lähti, mutta meidän täytyy pystyä aikaisemmin vaikuttamaan Intan toimintaan, koska se, että nämä asiat tulevat viime hetkellä, niin meitä ei saa jättää ulkopuolelle, vaan että meille sanotaan, että tämä on meidän vastuullamme ja, ja maatalousvaliokunnalla ei ole mitään sanottavaa tähän asiaan. Meidän täytyy tästä tämä pystyä muuttamaan, koska tämä on tärkeää. No herra Clark ei kysymystäni tässä käsitellyt. Onko komissio valmistellut raportin niistä vaikutuksista, kun tehdään näitä kauppasopimuksia muiden maiden kanssa? Siis kuinka paljon kauppasopimuksia me voimme solmia ennen kuin joudumme suuriin ongelmiin, koska tämä nyt tänä aamuna kävi kyllä selväksi siitä, kun puhuimme Merkosurista – me, meillä on ollut tämä tilanne TTIPin kanssa ja tiedämme kyllä, että komissio nyt korostaa Australia ja Uutta Seelantia, koska TTIP nyt epäonnistui sen jälkeen, kun Trumpista tuli presidentti, joten nyt sitten komissio on keskittänyt energiansa ja henkilöstönsä Australiaan ja Uuteen-Seelantiin ja muihin alueisiin. Me tiedämme tämän. Mutta meidän täytyy myöskin saada niitä tietoja siitä, että kuinka paljon kauppasopimuksia me voimme solmia ennen kuin eurooppalaiset markkinat on tyydytetty. Ja tämä on se kysymys, jonka haluaisin nyt esittää uudestaan. No, australialaiset nyt joutuivat kokemaan tässä paljon laajemman keskustelun agendasta johtuen, joten Uusi-Seelanti ehkä pääsee hiukan vähemmällä, mutta kuitenkin jo on käynyt selväksi, että Euroopan unioni haluaa avata keskustelut vapakauppasopimuksesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa ja komissio aikoo muodollisesti joidenkin kuukausien kuluttua avata myöskin keskustelut näiden maiden kanssa ja toivottavasti ennen vuoden loppua. Ja on tärkeää, että meillä Agrissa on vaikutusvaltaa tähän. Emme ole mitenkään vapakauppaa vastaan. Meidän täytyy todellakin olla varovaisia tässä kysymyksessä. Edustaja Dantan kommentoi tätä samoin Aguilera meidän täytyy olla tietoisia täällä valiokunnassa, että emme voi tässä sulkeutua. Meitä pidetään protektionisteina täällä, tässä valiokunnassa. Me emme ehkä pidä siitä, mutta meitä pidetään sellaisina. Ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun ajatellaan sitä imagoa, joka meillä on nyt tulevaisuuttakin silmällä pitäen. Monet tuotteet, joista puhumme, ovat kausittaisia kausituotteita, ja herra Agniokin halusi kuulla tästä eurooppalaisesta viinistä, jota viedään, viedään Austrian. Siellä on paljon tariffi, tariffiesteitä ja luulin, että tästä tämä olisi ehkä hoidettu, mutta samaan nähtävästi myöskin koskettaa uutta Seelantia ja sekin varmasti sitten hoidetaan. No, me tiedämme, että Uusi-Seelanti maataloussektorina on hyvin erilainen kuin Euroopan unioni. Se on hyvin kilpailukykyinen ja hyvin vientilähtöinen. Ja siihen vaikuttavat myöskin kansainväliset markkinat, sillä maataloutta tuetaan hyvin vähän. Ja kun ajetaan näitä eroja ja haasteita, me on, on tärkeää, että komissio nyt päättää nämä vaikutusarvioinnit ja arviot pian. Ja kun ajatellaan tätä vapakauppasopimusta Uuden-Seelannin kanssa, meidän täytyy olla selvillä, mitä tämä tarkoittaa Euroopan tuottajille, mitä hyvää ja mitä huonoa se tuo. Kun ajatellaan näitä myönnytyksiä, niitä ei pitäisi ottaa huomioon. Ja, ja myönnytykset täytyy täytyy ottaa huomioon VTOn, VTOn markkinoille pääsy sopimusten kautta ja on hienoa, että komissio pyrkii nämä neuvottelut käymään läpi avoimesti ja rakentavasti eri sidosryhmien kanssa, joille täytyy kertoa kaikista näistä suuntauksista. Ja sopimus voidaan saada aikaiseksi ja toivon, että komissio näkee, että AgriFood on tässä kumppani, jotta diili saadaan hoidetuksi. Uskon vahvasti, että kunnianhimoinen vapakauppasopimus uuden Seelannin kanssa, joka kunnioittaa herkkiä eu sektoreita, voi hyödyttää EUta ja uutta Seelantia ja tarjota mahdollisuuksia meidän tuottajillemme olla näillä markkinoilla johtavassa asemassa. Kiitos. Kiitos paljon. Ensimmäiseksi edustaja Descartier. Thank you, Chairman. One Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi niistä asioista, joka minulle suurinta pettymystä on aiheuttanut Euroopan parlamentin jäseneksi tulon jälkeen, on se, mikä mielestäni on ollut tämän valiokunnan epäonnistuminen. Se ei ole asianmukaisesti pystynyt taistelemaan maanviljelijöiden tuottajien puolesta näissä kauppasopimuksissa. Mielestäni on mielenkiintoista, kun keskustelimme SETAsta, TTIPistä ja Merkosuuresta menneisyydessä, niin aina kuin kuulemme tämän valiokunnan jäsenten sanovat, että no kenties näissä sopimuksissa tulee naudanlihasektorille menetyksiä, mutta mitä siellä menetyksiä tulee, niin kyllä me saamme ne takaisin sitten maitosektorilla. Tämän vuoksi olen iloinen siitä, että nyt tässä Uusi-Seelanti kauppasopimuksessa tämä on yksi tärkeä osa keskusteluja, koska nyt tuottajille Euroopan laajuisesti täytyy tulla selväksi se, että mitä tahansa tässä nyt ensinnäkin naudanlihan osalta menetettiin TTIPissä, Setassa ja Merkosuuressa, niin sitä ei kyllä kompensoida millään voitoilla myöskään maitosektorilla nytten. Se, mitä naunanlihassa ja muissa kauppasopimuksissa, ne ovat kuitenkin merkityksettömiä, kun ajatellaan, että tässä maitotuottajat ovat näiden kunnianhimoisten äh, sopimusten uhreina Mer- äh, Merkosuurin ja äh, uuden sellainen sopimusten kanssa, puhumattakaan nyt sitten esimerkiksi lampalihan tuottajista kaikkialla. Uusi-Seelanti kauppasopimus tekstistä, no sanoisin, että meidän täytyy agrivaliokuntana hyvin vahvasti vaatia tiettyjä asioita. Ensinnäkin meidän täytyy vaatia herkien sektoreiden pois jättämistä. Meidän täytyy ottaa huomioon myös Brexit. Olisi aivan ehdottoman kummallista, jos me laatisimme agrivaliokunnassa nyt lausunnon ilman, että viittaisimme Brexitiin ottaen huomioon ne valtaisat uhat, joita Brexit itsessään jo edustaa maanviljelijöille niin Irlannissa kuin monissa muissakin maissa. Kun ajatellaan nyt 220 tonnista Uuden-Seelannin lampaan lihaa, 40 prosenttia siitä ostetaan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja tämä kyllä aiheuttaa suuria ongelmia muualla Euroopassa sitten, jos emme luo jonkinlaisia mekanismeja. Meidän lausunnossamme täytyy vaatia se, että, sitä, että tämä investointituomioistuin ei ole nyt tässä se, joka tahdin määrää näissä sopimuksissa. Näiden sopimusten täytyy olla sellaisia, ne sopimukset ovat sellaisia, että ne palvelevat vain suurimpia maailmanlaajuisia monikansallisia yrityksiä. Ja yhä enemmän nähdään se, että näiden yritysten ja meidän perheviljelijöidemme ja tuottajiemme väliset eturistiriidat ovat aina vain suurempia. Ja tässä kysymys on myös maatalousmaailman kehitystrendistä. Tässä kyllä määritellään se, miten me toimimme. Kiitos. Tässä oli siis edustaja Kaafi, joka sai ensimmäiseksi puheenvuoron. Nyt minun pitäisi pyytää tässä, että puhutte lyhyemmin, koska koordinaattoreiden kokouskin vielä tuolla on tulossa, joten pyydän, että käytätte lyhyen puheenvuoron. Eli tämähän on hyvin samankaltainen asia kuin tuo Australia. Pyydän siis, että puhutte lyhyesti. Edustaja Loso. Kiitoksia puheenjohtaja. No, ei nyt tarvitse puhua pitkään. Tämähän on tärkeää viljelijöidemme kannalta. Eli voimmeko tehdä sopimuksen Uuden-Seelannin kanssa, joka voisi tuoda vielä enemmän lampaan lihaa Euroopan unionin alueelle – Sehän olisi suorastaan rikollista. Tässä nyt pyritään siihen, että ahdistetaan yhä enemmän lampaanlihan tuottajia, jotka ovat jo ahtaalla. Ja sitten Australian sopimuksesta on tärkeää, että lampaanliha ja kaikki maataloustuotteet suljetaan pois kaikista sopimuksista Uuden-Seelannin kanssa. Muussa tapauksessa meidän täytyy sitten vastata kasvattajille, koska on todennäköistä, että se johtaa sitten yhä useampiin konkursseihin ja itsemurhiin. Kiitos. Er Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä tuli esiin samoja asioita kuin edellisessä keskustelussa. Nicholsonin teksti on hyvä pohja tälle keskustelulle kun keskustellaan uuden sellainen vapaakauppasopimuksesta. Ja tekstissä on se, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja samaan aikaan, kun katsotaan toisia aloja, niin täytyy miettiä sitten, millä tavalla tehdään näitä kauppasopimuksia. Ja Venäjän kauppasaarto on vaikuttanut moniin kielteisesti ja meidän täytyy nyt löytää enemmän vientialueita. Tämä koskee esimerkiksi sian lihaa, siellä on uusia mahdollisuuksia, mutta muilla mahdollisuuksia muilla aloilla meidän täytyy tarkastella asiaa vielä tarkemmin. Mutta meidän täytyy muistaa myöskin omat alamme. Tästä on puhuttu jo paljon. Ja on hyvä, että maatalouskomissaari on puhunut tästä valiokunnassa. Eli maitotuotteet ovat esimerkiksi yksi ala, jota meidän täytyy nyt kunnolla tarkastella. Ja meidän täytyy ottaa myöskin Brexit-neuvottelut huomioon. Itse nyt en kovasti välitä naudan tai lampanlihasta, enkä halua, että niitä tulisi vielä enemmän EU-hun Brexitin jälkeen. Ja haluaisin vielä korostaa, että meidän täytyy muistaa muutokset maatalousalalla. Maatalous- ja elintarvikealat ovat hyvin keskeisiä vapakauppasopimuksissa. Ja tietysti tähän liittyy muitakin aloja, joita käsitellään selvittää myöhemmin. Kiitos. No kyllähän lampaliha on hyvin terveellinen elintarvike. Edustaja Hoibuh, paljon kiitoksia. Nyt haluan toistaa sitä, mitä sanoin jo ilmastonmuutoksesta ja tuosta järkevyydestä siitä, että tuotteita lähetetään maapallon toiselle puolelle, mutta herra Nikosson, te esititte hyvin jännittävän kysymyksen. Te kysyitte, että kuinka monta sopimusta me nyt vielä voimme tässä sopia ennen kuin markkinamme ovat täysin äh, täynnä. No komissio esimerkiksi sanoi meille, jos me nyt tässä liberalisoimme 450 miljoonaa, äh, miljoonan edestä tulisi enemmän maitotuotteita Eurooppaan, niin eikö, eivätkö maitomarkkinamme nyt ole tyydytetyt, koska 2015-2016 äh, Saksassa meillä oli vähennystä yli 400, 400 tilan verran ja me emme ole vieläkään toipuneet edellisestä kriisistä ja viljelijät edelleenkin tässä ovat suurissa ongelmissa. Me pohdimme nyt tällaista sopimusta Uuden-Seelannin kanssa ja sehän aiheuttaa vain lisäpaineita. 18 senttiä saavat uusilaiset maidon tuottajat äh, per tonni, eivätkä he tälläkään pysty elämään. No mitä me teemme? No sitten vielä sana protektionismista. Protektionismi on suuri ongelma, kun sanomme, että tässä meillä on ongelma ja me haluamme sitten suojella, koska protektionismiin tarvittaa suojautumista. Siitä tulee ongelma ainoastaan silloin, jos me lähdemme aggressiivisesti muille markkinoille ja haluamme saada omia tuotteitamme sinne, mutta sanomme, että jos jotain tulee meille, mikä aiheuttaa meille ongelmia, niin rajat suljetaan. Meidän pitäisi pohtia enemmän sitä, mikä on tarpeen kauppasopimuksissa ja mikä ei. Ja me tulemme myöskin esittämään tarkistuksia näihin aiheisiin liittyen. Niin se, mitä edustaja Hoibu juuri sanoi, niin pyytäisin, että kollegat eivät toista jo sanottuja asioita. Näin keskustelu saadaan melko nopeasti päätökseen. No totta kai tämä maitokysymys on hyvin mielenkiintoinen täällä. Edustaja Müller, yksi minuutti. Äh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle näistä selkeistä kannoista ja ehdotuksista. Ne ovat tärkeitä myöskin ma- maatalouskysymyksissä. Paljon potentiaalia uudessa Seelannissa ja Australiassa. Esimerkiksi Meidän täytyy muistaa maitoala, naudanliha, lampaanliha. Ja täytyy kritisoida Intaa vähän siitä, että tarvitsisimme enemmän avoimuutta, enemmän tietoja. Meitä pitäisi ottaa mukaan näihin neuvotteluihin. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, samoin kuin se, miten voimme sitten asettaa kunnollisia kiintiöitä, ja niistä täytyy pitää kiinni. Intavaliokunta tietysti haluaa toimia kunnianhimoisesti maatalous on vain 10 prosenttia tästä kaupasta, se on nyt ihan selvää, mutta maatalousvaliokunnassa meidän täytyy myöskin punnita sitä, että maatalousala on suori työnantaja, ei pelkästään talous. Ja sitten kun ajatellaan teollisuuden kustannuksia, niin meidän täytyy suojella eurooppalaisia tuottajia ja meillä pitää olla hyvin neuvoteltu sopimus, mutta silti on mahdollista, että siis me tarvitsemme kunnollisia sopimuksia, jos nyt on pakko allekirjoittaa uusi sopimus. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Nicholsonia hänen tekemästänsä työstä. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että minun mielestäni hänen lausuntonsa ei ota riittävästi huomioon eurooppalaisten maataloustuottajien näkemystä tämän lisäksi. Ja kun ajatellaan tätä sopimusta, josta keskustellaan, niin nämä herkät tuotteet, kuten viini, maito ja naudanliha, ne pitäisi jättää neuvottelujen ulkopuolelle. Tämä ei ole Erkolakin kanta, mutta minä puolan kyllä tätä kantaa. Uusi, Uuden-Seelannin markkinat ovat äärimmäisen kilpailukykyiset, niin kuin herra Nicholson jo osoittikin, ja kovin vähän on näkymiä ja intress, otetaan huomioon intressit, joita EU-maataloustuottajilla on. Kun ajatellaan tätä sopimusta, niin tuntuu siltä, että kaikista tärkeintä tässä on suojella Merci, monsieur. Arabella yksi minuutti. Kiitoksia. Uudessa sellaisessa on enemmän lehmiä kuin asukkaita. Ja Euroopassa taas on yksi lehmä per 21 henkeä. Ja sitten Uusi-Seelanti vie yli 20 prosenttia maidostaan ja Euroopassa vain 14 prosenttia, mutta se on ihan normaalia. Euroopassa meidän täytyy olla ylpeitä siitä, että meillä on hyvää maidon tuotantoa, eikä sitä pidä häpeillä. Ja meidän täytyy myöskin tukea näitä tärkeitä aloja, kuten Kanada neuvotteluissa, sitä neuvotteluissa. Kanada suojeli maitomarkkinoitaan. Se on maailman säädellyimmät markkinat. Ja sitä sitten suojeltiin. Ja tätä nyt odotin vähän myöskin komissiolta, eli että suojellaan näitä avainaloja. Kyllä tuo, tuotantoa pitää suojella. Ja kuten aluksi sanoin, niin täytyy muistaa Brexit. Kun Britannia liittyi vuonna 1973, silloin neuvoteltiin näistä kiintiöistä, esimerkiksi viini- ja lihakiintiöt uuden kanssa. Eli haluaisin nyt tietää, aikooko komissio tarkastella uudelleen näitä sopimuksia. Niille ei enää ole syytä, koska Britannia on lähdössä EUsta vai pidetäänkö niistä silti kiinni ja sitten uuden olisi sitten kilpailuetu EUn nähden. Eli luovutaanko näistä sopimuksista, jotka solmittiin, mutta nyt niille, niiden aika on mennyt ohi, koska Brexit on pian toteutumassa. Tarabella, może wspólnie z panem posłem... Niin, edustaja Tarabella. Ehkä voisitte sopia kahvitreffeistä edustaja Dantanin kanssa. Teillä on äh, hyvin samankaltaisia näkemyksiä. Seuraavaksi edustaja Flanagan. Paljon kiitoksia tämän hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Aikaisemmassa keskustelussa kauppasopimuksesta John Clark sanoi suhteellinen täydentävyys ja tämä liittyi niin kommentteihin ja myöskin muihin kommentteihin siitä, että kun näemme tilanteen, jossa puhutaan samoista tuotteista jotka menevät toistensa ohi öisin, niin tässä on suhteellista täydentävyyttä, eli tätä virkettä käytin. Ja tässä käytettiin manteleita esimerkkinä siitä, miten ne menevät yhteen suuntaan ja sitten eurooppalaiset tuotteet menevät toiseen suuntaan. No en minä usko, että eh, he toivoisivat, että manteleita sinne menee, koska sinne, siellä niitä myöskin viljellään. No, mitä nyt tämä suhteellinen täydentävyys on? Minkä kaltaista se on tässä kohtaa? Mitä me viemme niin suuressa määrin, että sitten meitä tulee vastaan jokin toinen? Missä tämä suhteellinen täydentävyys oikein piilee? Kiitos. Pan uh, thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi huomiota ensinnäkin. Minä puhuin lauantaina Westderin äh, tuottajan kanssa. Hän tuottaa nauda ja lampan lihaa. Ja uudessa Selinissä, Seelannissahan nämä tuotantoalat ovat erittäin tärkeitä. No, mietitäänpä eläinten terveyskysymyksiä. Uudessa Seelannissa äh, lammaslammat ovat paljon suurempia. Lampat syntyvät äh, vuorilla, eikä niitä tuoda alas sieltä. Ja lampaiden ja karitsojen äh, kuolleisuusluvut ovat paljon korkeammat ja usein kuolemat ovat hyvin tuskallisia, koska esimerkiksi tuottaja ei ole siellä auttamassa – synnytysten kanssa. Tässä on puutteita myös ajatellen eläinterveyskysymyksiä ja tämän terituottajan näkemys oli se, että eurooppalaiset lampaat syntyvät paljon paremmissa olosuhteissa. Mutta tänä aamuna tätä eläinterveyskysymystä ei tuotu täällä ollenkaan esille, sen takia tästä puhuin. Sitten toiseksi Brexit-kysymyksistä. No, kauppasopimuksethan ovat perusluonteeltaan jo monisyisiä. Brexit on hyvin hankala juttu juttu ja äh, Brexit yhdessä kauppasopimusten kanssa tekee tästä tuplasti hankalampaa. Yksi mahdollisesti esiin nousevista kysymyksistä on se, että brittihallitus hyvin epätoivosti haluaa allekirjoittaa kauppasopimuksia EUn ulkopuolella. Australia ja Uusi-Seelanti ovat aivan ilmiselviä kauppakumppaneita. Kieli on sama ja paljon on suhteita ja niin edelleen. Australia ja Uusi-Seelanti ovat ihan todellisuudessakin hyvässä asemassa, kun ajatellaan sitä, kun neuvotellaan, mitä ne yhdistyneet kuningaskunnalta saavat, kun UK haluaa todella epätoisesti allekirjoittaa sopimuksia halpaa, nautaa halpaa lampaanlihaa tulee varmasti UKhon niin, siinä, niin pian kuin nämä, tämä liha sitten UK-tuonnin jälkeen siirtyy jalostukseen, niin siitä tulee vain jalostutuote ja sen jäljitettävyys tulee paljon hankalammaksi. Onko sitten lampaanliha alu, alun perin UKsta, kun se tuodaan jalostettuna EU-hun vai ei? vai onko se tullut Australiasta tai Uudesta Seelannista, onko siihen, sovelletaanko siihen sitten eri sääntöjä. Tämä jäljitettävyys on äärimmäisen hankalaa. Tämä, nämä ovat seikkoja, jotka pitäisi pitää mielessä. UK-tuottajien osalta tämä tulee olemaan hankala. On niitä, jotka vastustavat uusseelantilaisen ja australialaisen lampanlihan tuontia, mutta on monia asiakkaita, jotka eivät pysty ostamaan muuta kuin halvempaa lihaa ja on monia ihmisiä, jotka eivät välitä pätkän vertaa asiasta. Niin, te ette käyttäneet puheenvuoroa tuossa aikaisemmassa keskustelusta ja näin saittekin enemmän aikaa. Sitten. Niin, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, edustaja Clark minä olen samaa mieltä edustaja Nikolsonin ehdotuksesta, mutta kuitenkin tässä täytyy kuitenkin vahvistaa tiettyjä asioita, sillä uuden sellainen talous on paljon liberaalimpaa ja vientisuuntautuneista kuin meidän. Monet edustajat jo mainitsivat nämä herkät sektorit. Minä haluaisin tässä mainita maitotuotteet ja varsinkin lampaan ja vuohenliha-alan. Haluaisin tässä kertoa esimerkin. Uuden-Seelannin asukasmäärä on ainoastaan 4,5 miljoonaa, mutta se tuo, siis vie eu 2,5 miljardin euron edestä maataloustuotteita EU puolestaan vie maataloustuotteita uuteen Seelantiin 450 miljoonan edestä, eli tämä on noin 4-5 kertaa vähemmän. Toisaalta esimerkiksi hunajan tuotanto Uudessa Seelannissa on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Tästä syystä hunaja ja mehiläisvaha pitäisi poistaa tästä tulevasta sopimuksesta. Toiset edustajat mainitsivat geenimuunnellut tuote, äh, alkuperämerkinnät. Mielestäni ne pitäisi tähän vapaakauppasopimukseen saada mukaan. Meillä on tiettyjä argumentteja tiettyjen maiden kanssa – liittyen näihin geneerisiin tuotteisiin haluaisin mainita artiklat 22, 23 ja 24 TRIPS-sopimuksesta aivan erityisesti. Alkuperämerkinnät ovat hyvin tärkeitä meidän kulinaristiselle perinnölle ja tästä syystä meidän täytyy mielestäni suojata nämä tuotteet tässä neuvotteluprosessissa. Uskon myös, että Uuden Seelannin pitäisi myöskin pyrkiä, että sen säännöt ja määräykset tunnustettaisiin Euroopassa. Monet ihmiset puhuivat Brexitistä. Haluaisin tässä ottaa yhden esimerkin esille. Kun puhutaan lampaan ja naudan lihasta, 40 prosenttia Uuden-Seelannin tuonnista menee yhdistyneelle kuningaskunnalle. Tämä täytyy ottaa huomioon, sillä muuten me saatamme joutua oikeudelliseen tyhjiöön, joka saattaa sitten taas aiheuttaa painetta eurooppalaisille tuottajille. Tulen esittämään tarkistuksia ja toivon, että saan ne esitettyä määräaikaan mennessä ja mielelläni jatkan yhteistyötä edustaja Nikossani kanssa. Edustaja Aguilera, yksi minuutti. Niin, ainoa ero, joka tässä nyt on verrattuna uuteen selatiin, on se, että maatalous on erilaista. Siellä on suuria tiloja ja yrityksiä, niin kuin Euroopassakin. Eli tässä olisi hyvä, että vaadimme, että pidetään kiinni eurooppalaisista standardeista, mitä tulee ympäristöön ja sosiaalikysymyksiin. Ja myöskin eläinten hyvinvointi täytyy ottaa huomioon. Eli meillä on tässä suuri ero näissä standardeissa ja siksi teen tarkistuksen. Tämä tarkistus on tärkeä, mutta jos haluamme, että tämä vaikuttaa keskusteluun, niin tämä pitäisi toimittaa myöskin intavaliokuntaan siellä, kun siellä mietitään näitä samoja asioita. Paljon kiitoksia myöskin siitä, että puhuitte niin lyhyesti. Sitten pääjohtaja Clark. Thank you, Chair. I'll, I'll not repeat any. Kiitoksia puheenjohtaja. En toista mitä, mitä jo sanoinkin. Neljä seikkaa haluaisin tuoda esille nyt kuitenkin. Ensinnäkin olemme varsin samaa mieltä tämän lausunnon perusasioista. Tässä vaaditaan tasapainoa ja halut, halutaan turvata herkkiä alueita, niin kuin Australian sopimuksessakin. Tällaiset täydet eh, kaikkien eh, sensitiivisten alueiden ulosjätto ei ole realistista kahden syyn takia. Ensinnäkin neuvottelukumppani ei ikinä hyväksyisi sitä, että sen kannalta kaikki tärkeät vientisektorit jäisivät ulkopuolelle. Ja sitten toiseksikin haluamme tai emme, VTO-säännöt vaativat sitä, että kauppasopimukset kattavat merkittävässä osin kaiken kaupankäynnin. Ei voida siis jättää tiettyjä herkkiä sektoreita ulkopuolelle. Nikolsonin mietin, lausunto kyllä tunnustaa sen, että on vaihtoehtojakin täydelle poissulkemiselle – Tämän osalta esitettiin kysymys siitä, että kuinka monet näistä kauppasopimuksista neuvottelujen osalta, miten pitkään niissä menee ennen kuin päästään näihin keskusteluihin naudan ja lampaanlihasta ja niin edelleen. No, kysymys ei ole niinkään kauppasopimusten määrästä, vaan siitä kumulatiivisesta volyymista, joka voidaan saada aikaiseksi. Me olemme tehneet arvion kumulatiivisesta vaikutuksesta. Ja se on äskettäin lopusautettujen kauppasopimusten osalta ja niiden osalta, jotka ovat nyt tuloillaan. Ukraina, Vietnam, Etelä-Afrikka ja ajatellen myös Kanadaa, Japania, TTIPiä, Merkosuuria, Australia, Uutta-Sillantia, Meksikoa ja Chileä. Nämä on tehty muutamia kuukausia sitten, julkaistukin tämä raportti. Toteutamme myös vaikutusarvioinnin yksittäisesti Australian sopimuksesta ja Uuden-Seelannin sopimuksesta, kun neuvosto on hyväksynyt äh, neuvottelumandaatin syksyllä näitä neuvotteluja varten, niin komission DG-kauppa äh, tulee äh, aloittamaan kestävän vaikutusarvion ja tämä pitää sisällä myös maataloussektorin. Sehän on näiden kahden neuvottelujen keskiössä. Lopuksi puheenjohtaja vielä. Herra Tarabella esitti kysymyksen Brexitistä ja VTO-kiintiöiden kohtalosta lampanlihan osalta. Tämä lausunto voisi kyllä oikein hyvinkin mainita Brexitin, aivan niin kuin Australia lausunnossakin mainitaan. Tämä on aivan relevanttia ja kyllä herra Taravella me tarkastelemme nyt uudelleen VTO-kiintiöiden tulevaisuutta, aivan kuten toitte esillekin tuossa UK käyttää noin 40 prosenttia VTO-lampanliha tuonnista Euroopan unioniin, joten tätä tarkastellaan nyt komissiossa tällä hetkellä. Kiitos. Nicholson, dziękuję. Edustaja Nicholson sitten vielä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja pääjohtaja Clark. Me kaikki kunnioitamme Clarkin näkemystä. Ja tämä on melko suoraviivainen. Ehkäpä sihteerinne voisi saada kopiot siitä, mitä komissio on tehnyt, voitaisiin jakaa jäsenille. Se olisi varmasti ihan hyvää lukemista meille. Oli mielenkiintoista kuulla, kun kuulemme, että lampaan ja naudanlihan tuu, tuonti, tuonti aiheuttaa ongelmia. No me olemme täällä aiheuttaneet ongelmia jo omalle tuotannollemme. Ja tässä on esimerkiksi vedetty matto naudan ja lampaanlihan tuottajien jalkojen alta koko Euroopan alueella. Jos edelleen haluaa naudanlihaa ja lampaanlihaa, niin täytyy palata takaisin siihen, että näihin suoriin tukeihin, tukiin. Eivät voi tuottaa naudanlihaa Euroopalle niin kuin on vaadittu näillä edellytyksillä. Minä en hyväksy sitä, että me tuhoamme tämän. Me aiheutamme hyvin paljon ongelmia jo täällä Euroopassa itsessään ja, ja Uusi-Seelanti ja Australia, niillä on esimerkiksi tämä talouteen liittyvä etu skaalaetu, niin tällaiset edut, joita meillä ei ole, mutta minun täytyy sanoa, että jos me esitämme eh, nyt sitten tämän lausunnon Intalle, ja jos on protektionistinen, niin siihen ei kiinnitetä mitään huomiota. Täytyy esittää sellainen lausunto, joka voidaan siellä ottaa huomioon ja jota siellä voidaan kunnioittaa. Me täällä valiokunnassa voimme sitten ryhtyä yhteistyöhön. Ja herra Clark mainitsikin, viitasi siihen, mitä sanoin tuossa alussa. Puhuin siitä, että meidän piti nopeasti valmistelemaan lausunnot ja otan kyllä huomioon nämä tarkistuksiin liittyvät kysymykset, varsinkin mitä tulee eläinten hyvinvointiin ja tuohon kestävään kestävyyteen. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka otitte esille ja uskon myös, että mitä tulee Brexitiin, niin meillä, meidän täytyy hiukan sitä pohtia. Ymmärrän kyllä, kun näitä neuvotteluja, nämä eri kiintiöt, tariffikiintiöt ovat sellainen kysymys, joista tullaan neuvottelemaan riippumatta siitä, mitä Brexitiin Brexit-neuvotteluihin tulee, enkä nyt usko, että muut maat ottavat nämä yhdistyneen kuningaskunnan ongelmat huomioon. ja nämä kiintiöt varmasti äh, liittyvät myöskin näihin Brexit-huolenaiheisiin, mutta herra Andreon ja minun täytyy tässä tehdä yhteistyötä, jotta meillä on samankaltainen kanta liittyen tähän Brexitiin ja otan sen huomioon. Ja mielelläni teen jatkossakin yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, jotta saamme yhtenäisen kannan. Se on hyvin tärkeää ja todellakin uskon, että tämä on tärkeää, että me maatalousvaliokunnassa, että meillä on sanottavamme myöskin näissä kauppasopimuksissa. Me olemme liian pitkään olleet ulkopuolisia. Meidän täytyy kuitenkin päästä takaisin sisään ja myöskin omaa kantaamme puolustaa siellä. Kiitos. Niin, hyvät naiset ja herrat. Tarkistukset pyydän siis jättämään syyskuun, ensimmäisenä, syyskuun ensimmäiseen päivään mennessä, kello 11 mennessä. täällä agrivaliokunnassa on puhuttu hyvin paljon näistä suhteista myöskin intavaliokuntaan. Herra Nicholson, ette varmastikaan voi sellaista lausuntoa valmistella, jonka Inta hyväksyisi sellaisena, koska eh, tässä on hyvinkin li- liberaali lähestymistapa Intassa ja tämä saattaa olla ristiriidassakin liittyen näihin maatalouskysymyksiin. No sitten tämä komissari Hogan ja Malmström kysymys, joitakin julkilausumiakin on. Mielestäni meidän pitäisi kiinnittää tai pyytää, että komissio kiinnittää enemmän huomiota näihin maatalouskysymyksiin. Koska maatalouskysymyksiin yritykset jäävät muiden asioiden jalkoihin, esimerkiksi palvelusektorin jalkoihin. Tästä syystä onkin välttämätöntä, että tarkistetaan todelliset vaikutukset. Ja tämä liittyy neuvotteluihin hyvin monien osapuolten kanssa ja myöskin neuvottelujen eri osioihin. Ja se, mitä todettiin tässä niin neuvottelujen pitäisi pohjautua myöskin viljelijöiden realiteetteihin, koska eurooppalaiset viljelijätkin kuuluvat tähän yhtenä tosiseikkana. Haluan kiittää nyt valmistelijoita myöskin Euroopan komissiota. Kiitoksia kaikista puheenvuoroista ja läsnäolosta. Nyt pidämme kolmen minuutin pienen teknisen tauon ja sitten aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Kello 15 sitten jatkuu valiokuntakokous.